Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome here in the... Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa tänne kolmanteen kokoukseemme. Minulle on suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi Margot Wallström, Michael Cashman ja joudun pyytelemään anteeksi Tsekin tasavallan varapääministeri Aleksan Vonran puolesta. Hän on juttunut liikenneruuhkaan lentokentän ja tämän kokoussalin jonnekin välimaastoon. Muistuttaisin, että keskustelemme Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ensimmäisen artiklan toisen kohdan aiheesta siitä, että päätökset on tehtävä mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia. EUn perustamissopimuksen 255 artiklassa määrätään periaatteesta, jonka mukaan EUn kansalaisilla ja jäsenvaltioiden asukkailla on oikeus tutustua Euroopan parlamentin neuvoston ja komission asiakirjoihin. Oikeus tutustua asiakirjoihin tunnustetaan perusoikeudeksi, EUn perusoikeuskirjan artiklassa 42. Poikkeudesta on säädetty yksityiskohtaisesti avoimuusasetuksessa 1049 kautta 2001. Huhtikuussa 2008 Euroopan komissio esitti ehdotuksen tämän asetuksen tarkistamisesta. Mutta jotkut kansalliset parlamentit ovat arvioineet askeleeksi taaksepäin avoimuudessa. Istunnossa on hyvä mahdollisuus keskustella tästä ehdotuksesta. Pyytäisin kollegaani Michael Cashmania käyttämään puheenvuoronsa. Uh, good morning everyone. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Minäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän istuntoon, jossa käsitellään asiakirjojen julkista saatavuutta. Minä itse tein työtä tämän asetuksen parissa vuonna 1999 aina vuoteen 2001. Minulle tuli mieleen, että olin Prospero Myrsky näytelmässä, Shakespearein näytelmässä. Hän äh, unelmoi. Ja sitten oli toinen henkilö, Volio, joka tuli, astui kuvaan vasta ihan lopussa. No, toivottavasti minä näytän pikemminkin Prosperolta, joka unelmoi e, e, siitä, mitä e, kansalaiset ja kansalaisjärjestöt haluavat ja voimme toteuttaa sen. Toistan saman, mitä puheenjohtajakin sanoi. Tämä on perusoikeus tiedon ja asiakirjojen julkinen saatavuus on keino kansalaisille ja muillekin asettaa instituutiot ja yksilötkin tilille. Väittäisin, että yksi suurimmista ongelmista täällä Euroopan toimielimissä ei pikemminkään ole se, mitä teemme, vaan se, mitä teemme ja joka käsitetään väärin tai esitetään väärin. Ja tässä yhteydessä asiakirjojen saatavuus, tiedon saatavuus on olennaista. Jos kansalaiset kotipuolessa ja jäsenvaltioissa haluavat <clears throat> nähdä, että ministerit, tai jos he voivat nähdä, että ministerit äänestävät ja keskustelevat neuvoston kokouksessa, niin kun näkevät, mitä ministerit tekevät Brysselissä, niin voivat myöskin asettaa heidät tilille koti, maassa. Sen vuoksi avoimuus ja läpinäkyvyys on avain parempaan demokratiaan ja suurempaan ymmärrykseen. Kun teimme työtä näiden asioiden parissa vuonna 1999-2001, olin tyytyväinen vuodessani huomata, että varapuheenjohtaja Margaret, Margaret Wallström oli myöskin mukana tässä prosessissa. Me olemme huomanneet, että meillä oli tyhjiö, joka oli täytettävä. Tätä ennen asiakirjojen julkinen saatavuus ei ollut oikeastaan oikeus, vaan se oli lahja, jonka tietyt instituutiot joillekin harvoille antoivat. Me halusimme varmistaa sen, että asiakirjojen saatavuus olisi periaate, ja siitä tehtävät poikkeukset toteutettaisiin tapauskohtaisesti. Sen vuoksi, kun olemme nyt tarkastaneet asiakirjaa ja komission ehdotusta eritoten, niin olemme toimineet sen kokemuksen pohjalta, jonka saimme vuodelta 2001, ja olemme tehneet myös työtä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön pohjalta. Ja toivotankin mielelläni tervetulleeksi herra Turkon, joka on ollut äärimmäisen olennaisessa roolissa, kun olemme tarkastaneet asiakirjojen saatavuutta koskevia sääntöjä. Te, jotka olette nähneet minun mietintöni, olette <clears throat> huomanneet, että olen suhtautunut tyytyväisesti ehkä tietyin varauksiin siihen, mitä komissio on tehnyt, mutta komission ehdotus ei mene riittävän pitkälle. Tiettyjä myönteisiä muutoksia ehdotukseen on tehty, ne, on, ne ovat aivan oikeutettuja, kuten muun muassa se, että asetuksesta hyötyvien joukko laajenee ja otetaan myös huomioon Haagin yleissopimus, mutta tietyt muutokset minun mielestäni edustavat askelta taaksepäin avoimuuden suhteen. Jos ajatellaan, että ajatellaan Euroopan parlamentin pyyntöjä vuodelta 2006, ja minä olin tämän päätöslausuman yksi laatijoista, niin tätä päätöslausumaa ja sen ehdotuksia ei ole otettu huomioon. Meidän tulisi parantaa asetuksen sisältämiä säädöksiä pikemminkin kuin heikentää niitä. Meidän tulisi johdonmukaisesti ja harkiten suhtautua näihin ehdotuksiin niin, että loppujen lopuksi instituutiot voisivat yhteistyössä pyrkiä löytämään erilaisia suuntaviivoja sen suhteen, miten asiakirjoja käsitellään. On muistettava se, että emme me tässä mistään ruudusta, tyhjästä ruudusta, aloitusruudusta lähde, vaan meillä on jo paljon sääntöjä, muun muassa, muun muassa pehmeän lainsäädännön pohjalta. Ja kaikkien kolmen instituution tulisi täyttää samat tavoitteet. Meillä on virallinen lehti Selex-järjestelmä, meillä on erilaisia toimielinten välisiä ja sopimuksia kodifikaatiosta ja lainsäädäntöjen laatimi, lainsäädännön laatimisesta. Ja me kaikki ö, lienemme matkalla kohti samaa tavoitetta, nimittäin sitä, että päätöksentekoprosessit olisivat ymmärrettäviä haluaisin kansallisille parlamentaarikoille, jotka ovat läsnä, sanoa seuraavan. Kun tarkastelette eurooppalaisia, kun tarkastetaan eurooppalaisia päätöksentekoprosesseja, niin he tulisi laajentaa myös kansallisiin täytäntöönpanotoimiin, koska nimenomaan kansallisessa täytäntöönpanossa kansalaiset näkevät, mikä on tulos. Te, jotka tunnette minut, ette liene <clears throat> yllättyneitä, kun kerron, että olisin itse halunnut olla kunnianhimoisempi kuin komissio. Minä haluan rakentaa yhteisen kokemuksemme pohjalle. Haluan, että voimme institutionaalisesta näkökulmasta parannella perussopimuksia. Ja tästä, tältä pohjalta haluaisin laatia yhteisiä sääntöjä myös salaiseksi luokitellun tiedon suhteen. On tahoja, joiden mielestä salaiseksi luokiteltuja dokumentteja ei tulisi olla ollenkaan. Toisaalta on sellaisia, joiden mielestä ku, jo, jokainen asiakirja tulisi olla, jokaisen asiakirjan tulisi olla julkinen. No, tämähän, on, tämähän pitäisi olla selvää, mutta jos lähdetään äh, siitä, että mitään salaiseksi luokiteltua asiakirjaa ei äh, saa olla, niin silloin suhteemme kansainvälisiin instituutioihin kyllä pysähtyisi. Joten minä lähden siitä, että pyrimme löytämään mahdollisimman korkean avoimuuden tason samalla kun tunnustamme sen, että instituutioilla ja kansallisilla parlamentaarikoilla täytyy olla tietty määrä myöskin asiakirjoja, jotka on julkaistu luokiteltu salaisiksi. Artiklassa 9 puhutaan niin sanottuista arkaluonteisista asiakirjoista ja salaiseksi luokittelusta haluaisin tähän arkaluontoisten asiakirjojen kysymykseen puuttua erityisesti ja niin, niin ikään haluaisin puuttua komission ja neuvoston sisäisiin turvallisuussääntöihin siinä määrin, kun nämä säädökset voivat olla sovellettavia parlamentteihin. Sitten tulee tehdä ero lainsäädännöllisen ja hallinnollisen avoimuuden välillä. Tulisi luonnostella joitain sääntöjä, jotka liittyvät avoimuuteen ja hallinnollisiin menettelyihin, ja tämä liittyy artikla 41 perusoikeusperuskirjassa. Johtopäätöksen omaisesti haluaisin kiinnittää teidän huomionne oman mietintöni selitysosaan. Näette, että siellä on useita tarkistuksia, joihin olen puuttunut. Ne liittyvät muun muassa siihen, että asetuksesta hyötyvi, tämä liittyy muun muassa asetuksesta hyötyviin tahoihin ja määritelmiin. Olen pyrkinyt tuomaan asiakirjaan muutamia vanhoja määritelmiä, sellaisia, joita löytyy tämänhetkisestä asetuksesta, koska ne ovat mielestäni kattavampia. Olen myös sisällyttänyt uusia määritelmiä, jotka liittyvät sellaisiin arkistoihin ja historiallisiin dokumentteihin, jotka on luokiteltu salaisiksi. Ja olen myös laatinut artiklan mm, poikkeuksista ja siitä, miten määritellään julkinen tai yksityinen intressi, etu. Ja olen myös kiinnittänyt huomiota kolmansien osapuolten asiakirjoihin. Nämähän ovat aiheuttaneet kovasti pulmia institutionaalisissa käytänteissä. Haluan myös artiklan, joka liittyy viralliseen lehteen. Olen myös viitannut informaatioviranomaisen rooliin. Tällainen viranomainen on äärimmäisen tärkeä. On tärkeää, että nimitämme tällaisen viranomaisen, joka on vastuussa asiakirjojen rekisteröinnistä ja sen varmistamisesta, että jokainen pääosaston johtaja noudattaa velvoitteitaan. Tätähän komissio ja neuvosto eivät oikein halunneet purematta niellä. Mitä tulee informaatioviranomaisen rooliin ja vastuuseen, niin mielestäni nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Ja haluaisin myös oikeusasiamiehen roolia vahvistaa. Hänhän on sellainen taho, jota informaatioviranomaiset saattava, saattaisivat konsultoida epäilyksen hetkellä. Ja lopuksi aion esittää tarkistuksen, joka liittyy sanktioihin siinä tapauksessa, että asetusta ei noudateta. Ja lopuksi sanon että jotkut sanovat, että olemme kunnianhimoisia, jotkut taas sanovat, että emme ole saavuttaneet sitä, minkä halusimme. Muistelen tässä Sancho Panchoa. Jos ei taistele tuulimyllyjä vastaan, niin ikinä ei mikään onnistu. Thank you very much for your speech. Uh, Kiitos paljon puheenvuorostanne, Michael Cashman. Nyt toivotan tervetulleeksi Tsekin tasavallan verran pääministeri Vondra. Teillä on puheenvuoro. Äh. Kiitos paljon, Nojek. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Pahoittelen myöhästymistä. Matkalla oli vähän turbulensseja ja Brysselissä on aina niin paljon liikennettä. Olen kuitenkin iloinen, että voin nyt olla täällä. Hän tunnistan sieltä Näiden joukosta ystäviä. Aluksi haluaisin kiittää järjestäjiä tämän yhteis- tämän yhteisen valiokuntien kokouksen järjestäjiä. Olen iloinen siitä, että voin puhua aiheesta, jonka otsikkoksi on laitettu kriittisiä näkökohtia ehdotuksesta tarkistaa asioiden saamista annettua asetusta 1049 kautta 2001. Tiedän, kuinka tärkeänä Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit pitävät tätä asiaa. Tsekin senaatti myös ole sen jäsen. Tiedän Lucek Sefcikiltä ja muilta, miten tärkeänä sitä siellä pidetään. Kuten tiedätte, Euroopan komissio hyväksyi viime vuoden huhtikuussa ehdotuksen tämän asetuksen tarkistuksesta. Ja nyt siis on katsottu asiakirjojen saamista tällaisen uudelleen tarkastelun kautta. Puheenjohtajavaltio pitää tätä hyvänä Vaihtoehtona on hyvin tärkeää, että tällä tärkeällä alalla on edelleen selkeät, ymmärrettävät säännöt. Tämä työvaihtoehto epäilyksettä helpottaa tähän tavoitteeseen pääsemistä. Tämän tarkistamisen kautta pyritään siihen, että saadaan keskittyä niihin kohtiin, joita pitää muuttaa ja saadaan sinne siellä pidettyä mukana ne kohdat, jotka muutoksia eivät tarvitse ja saadaan yhteinen kodifioitu teksti. Mutta tulee tämän asetuksen täytäntöönpanoon, niin neuvosto tietenkin ymmärtää, että asetusta 1049 tulee päivittää. Neuvosto on vakuuttunut siitä, että tämä asetus on kuitenkin kaiken kaikkiaan toiminut oikein hyvin. Sen jälkeen, kun se astui voimaan joulukuussa 2001, neuvosto ja neuvoston pääsihteeristö ovat ryhtyneet moniin toimiin huolehtiakseen siitä, että asetusta pannaan täysin. Näitä avoimuussääntöjä siis. Yksi toimi on yksi rekisteri, joka luotiin jo ennen kuin asetus astui voimaan. Se syntyi jo tammikuussa 1999. Ja siellä on mittaukset yli miljoonaan asiakirjaan. Toinen toimi on se, että kaikkia jäsenvaltioiden asiakirjoja, joita esitetään neuvoston työryhmissä. Kaikkia näitä asiakirjoja pidetään neuvoston asiakirjoina, ei asiakirjoina, jotka ovat kolmansilta tahoilta. Joten näin voidaan paremmin nähdä, mitä jäsenvaltioiden hallitukset tekevät työryhmissä ja komiteoissa ja näin nähdään jäsenvaltiot osana juuri neuvoston työtä. Tämä periaate on mahdollistanut sen, että neuvosto ja neuvoston pääsihteeristö käsittelee monia asiakirjojen saamispyyntöjä, jotka liittyvät neuvoston työhön ja valmisteleviin tahoihin. Ja näihin vastaukset on voitu antaa nopeasti ja tehokkaasti. Mitä komission ehdotuksen tarkastelemiseen tulee, niin neuvoston työryhmä on käsitellyt sitä ja neuvoston ehdotuksen käsittely tiedotustyöryhmässä vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla on ollut hyvin teknistä valmistelua. Myöskin joitain yleishuomioita voitaisiin tehdä tuon tehdyn työn pohjalta. Säätelytyöt, joita on tähän mennessä tehty. Artikla 2. Siitä, ketä tämä koskee. 259 artikla perustamissopimuksessa sieltä mahdollisuuden laajentaa oikeutta kaikkiin luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, riippumatta siitä, mikä on hakijan kansalaisuus tai asuinpaikka. Kuitenkin artiklan kaksi mukaan nykyasetuksessa toimielimet voivat myöskin sallia asiakirjojen saamisen sellaisille kansalaisille, jotka eivät oleskele eu jäsenvaltiossa. Mikään ei estä toimielimiä jatkamasta tätä toimintaa tulevaisuudessa omien sisäisten sääntöjensä mukaisesti. Toiseksi, artikla 3. Tämä asiakirjan määritelmä. Useimmat valtuuskunnat pitivät hyvänä sitä, että tieto on sähköisessä muodossa ja että sitä voidaan, se määritellään siis asiakirjaksi, jos se voidaan tulostaa tai lähettää sähköisenä kopiona. Artikla 41 ja 44, jossa puhutaan Orhusin asetuksesta. Tässä valtuuskunnat pitivät hyvänä sitä, että noudatellaan periaatetta, jonka mukaan toimitaan samansuuntaisesti kuin asetusta 1367 kautta 06, eli niin kutsuttu Orhusin asetus, joka koskee ympäristötiedon saantia. Artiklat 4 ja 5, mahdollisten henkilötietojen luovuttaminen. Jopa, jopa ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätös vainaisen oluen tapauksessa. Tämä koski siis tieto, he, henkilötietojen luovuttamista ja päätös ei siellä muuttunut, mutta yhteisen tuomioistuin antaa lopullisen päätöksen tästä kysymyksestä. Neuvosto tällä hetkellä odottaa Euroopan parlamentin kantaa tähän komission ehdotukseen, joten kiitokset herra Cashmanille siitä, että esittelitte parlamentin kannan. Kiitos oikein paljon. Hyvä pääministeri. vai? Seuraavana puhuu Euroopan komission varapuheenjohtaja Margot Wallström, joka vastaa viestintästrategiasta. Chairman, honorable... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, arvon kuulijat. Minun mielestäni oikeus tietää on aivan yhtä tärkeää demokratian kannalta kuin oikeus äänestää. Ja sen vuoksi tarvitsemme toimivia demokratian välineitä, avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja asiakirjojen julkista saatavuutta. Ja tästä täytyy aloittaa minkälaisia periaatteita haluamme tavoittaa, minkälais, minkälaisia tavoitteita haluamme saavuttaa. Kun tästä löydämme yksimielisyyden, voimme pohtia, miten voimme toteuttaa nämä tavoitteet. Para, parempi hallinnointi, parhaat käytänteet ja niin edespäin. Tänä aamuna haluaisin esittää neljä avainviestiä Ensinnäkin asetus 1049 on toiminut erittäin hyvin ensimmäisten seitsemän vuodensa aikana. Suuriin muutoksiin ei ole tarvetta, mutta sitä voidaan toki aina parantaa. Toiseksi, Euroopan unionin asioiden asiantuntijat ovat käyttäneet asetusta mittavasti hyväkseen, niin nyt meidän täytyy parantaa myös kansalaisten pääsyä asiakirjoihin ja tietoon. Kolmanneksi komission ehdotus johtaa suurempaan avoimuuteen, ei pienempään. Jos tämänhetkisten sääntöjen mukaan julkistetaan asiakirjassa, tullaan julkistamaan myös parannettujen ehdotusten mukaisesti. Ja neljäs kohta. Merkittäviä parannuksia saadaan aikaan ilman oikeudellisia muutoksia, erityisesti koskien verkkosivuja ja rekistereitä. Näiden neljän kohdan lisäksi haluaisin kommentoida muutamia seikkoja, joihin aiemmat puhujat ovat viitanneet. Ja varmastikin tänä aamuna vielä keskustelu tästä vilkastuu odotan oikein dynaamista keskustelua, koska meidän tulisi käyttää hyväksi se, että kansallisten parlamenttien jäseniä on täällä niin paljon läsnä. Olen aivan varma siitä, että meillä on paljon opittavaa teiltä. Puheenjohtaja, niin me olemme kulkeneet pitkän tien sitten vuodesta 1992, kun jäsenvaltiot e, julkaisivat julkilausuman, joka liittyy e, informaation saatavuuteen. selitettiin Maastrichtin sopimukseen e, tärkeä periaate on päätöksen, se, että päätöksentekoprosessin avoimuus vahvistaa instituutiot ja suuren yleisön luottamusta hallintoon. Tämä on ohjannut meitä, kun hyväksyimme asetuksen 1049, ja tämän tulisi meitä opastaa jatkossakin. Ei ainoastaan, kun nyt tarkastamme tätä asetusta, vaan myös jatkossa. Tulevien parlamentin ja komission jäsenten tulisi myös pitää tätä johtotähtenään. Kokemus asetuksesta 10.49.7 vuoden ajan on tuonut paljon parannuksia. Muun muassa instituutioiden vuosittaiset katsaukset osoittavat, että tietopyyntöjä on ollut paljon enemmän, paljon vähemmän pyyntöjä on evätty ja yhä enemmän ja enemmän tietoa on aktiivisesti julkaistu instituutioiden taholta. Joten asetuksen noudattaminen on johtanut siihen, että asiakirjoja julkaistaan paljon proaktiivisemmalla tavalla, ja tämä tarkoittaa sitä, että 1049 asetus on myös muuttanut mentaliteettia. Mutta olemme myös todenneet, että asetusta on useimmiten käytetty yritysten, juristien ja lobbalereiden toimesta, ja me tiedämme tämän tilastojemme perusteella. Näiden suurin kiinnostuksen kohde ei sinään ole Euroopan unionin lainsäädäntö, vaan se, että halutaan valvoa lakien täytäntöönpanoa. Toisin sanoen asetus on hyödyttänyt eniten EU-asioiden asiantuntijoita, mutta sillä on ollut rajoitetumpi ähm, vaikutus siinä, kuinka suurta yleisöä on voitu tiedottaa siitä, mitä Euroopan unioni tekee. Edes lehtimiehet eivät tätä lainsäädäntöä käytä hyväkseen. Yleisesti akateemisessa maailmassa on osoitettu suurin tai kiinnostusta ja pyyntöjä on tehty eniten. Komission tarkoitus, kun se haluaa muuttaa asetusta, on varmistaa se, että sellaisiin asiakirjoihin päästään paremmin käsiksi, jotka liittyvät lainsäädäntöön. Meillä on kolme tavoitetta. Ensinnäkin haluamme parantaa aktiivista julkistamista erityisesti sellaisten asiakirjojen kohdalta, jotka liittyvät lainsäädäntöön. Haluamme myöskin lähentää 1049 asetusta Orhusin yleissopimukseen. Se olisi askel kohti yhteen, yhtenäistä puitteistoa, joka koskee asiakirjojen saatavuutta. Ja kolmanneksi haluaisimme selventää 1049 asetukseen toimivuutta muiden tekstien kanssa. Osat komission ehdotuksesta, kuten olette kuulleet, on nähty ikään kuin takapakkina. Jos kohta olen sitä mieltä, että näin ei ole, niin tämä osoittaa ainakin yhtä asiaa. Me emme ole riittävän selkeitä. Haluan oikaista asian. On neljä pääseikkaa, jotka ovat puhuttaneet ja aiheuttaneet kritiikkiä. Ensinnäkin määritelmä siitä, mikä on asiakirja. Toiseksi tasapaino toisaalta asiakirjojen saatavuuden ja toisaalta henkilötietojen suojelun välillä. Kolmanneksi jäsenvaltioiden oikeus estää julkisuus ja neljänneksi saatavuuden saata, vuoden rajoittaminen tietyn ajan. Tämä liittyy artiklaan 26. No ensinnäkin asiakirjojen määritys. Miksi alun perin esitimme tarkistusta? Siksi, että tämänhetkinen määritelmä ei ole riittävän terävä. Se on hatara, hämärä ja johtaa siihen, että, että asioita ratkaistaan tapauskohtaisesti mielivaltaisesti. Haluamme tehdä asiasta yks, yksiselitteisen ja siksi esitämme kahta selvennystä. Ensinnäkin jos instituutio laatii asiakirjan, siitä tulee asiakirja, kun sen laatija on sen saattanut päätökseen ja, ja, ja lähettänyt vastaanottajalle. Tämä tarkoittaa myös sitä, sellaisia tapauksia kuin instituutioiden välillä virkamiehet lähettävät keskenään asiakirjoja toisillaan. Elektronisissa tietokannassa oleva tieto on asiakirjoja, edellyttäen, että niitä voidaan normaalien hakukoneiden avulla hakea. Tässä otetaan huomioon julkisen, modernin julkisen hallinnon realiteetit. Nyt jo, kerron esimerkin. Teidän omat harakanvarpaamme, jotka teette muistiinpanoina näistä kokouksista eivät ole asiakirjoja, mutta jos lähetätte nämä harakanvarpaat jollekin kollegalle, niin niistä tulee asia, asiakirjoja. Tämä määritelmä on siis paljon laajempi kuin pelkkä virallisen asiakirjan käsite, jota käytetään kansallisessa lainsäädännössä. Ja tämä vastaa aika pitkälti muun muassa britannialaista tai hollantilaista avoimuuslainsäädäntöä. Tästä on käyty eloisaa keskustelua tästä nimenomaisesta kysymyksestä ja olen kuullut aika monia kiintoisia argumentteja ja ehdotuksia sen suhteen, kuinka voimme parantaa selkeyttä. Jos olemme yhtä mieltä siitä, että näin täytyy tehdä, niin olen ihan vakuuttunut siitä, että löydämme sellaisen ratkaisun, johon kaikki ovat tyytyväisiä. Toinen seikka, se liittyy tasapainoon saatavuuden ja tietosuojan välillä. Meidän täytyy sovittaa yhteen näitä kahta seikkaa koskevat lainsäädännöt. Asetuksessa 45-2001 säädetään tietosuojasta. Ei ole mahdollista tarkastella asetusta 1049 aivan irrallaan asetuksesta 45, joten me ehdotamme kahden vaiheen lähestymistapaa. Ensimmäisessä vaiheessa todetaan, että nimet, tittelit, etc., kun kyse on virkamiehistä tai intressiedustajista. Mm, ne yleisesti säännönmukaisesti paljastetaan, julkistetaan aina. Me tiedämme kokemuksesta, että tämä ratkaisi 90-92 prosenttia kaikista tapauksista. Jos tätä Bavarian laakerijuttua ei olisi koskaan tullut, jos näin olisi jo nyt. Toinen vaihe koskee muita tapauksia, sellaisia, joissa henkilökohtaisen tiedon julkistaminen voisi vaikuttaa yksilön ö, suojaan. Silloin tietosuojasäädöksiä tulisi toteuttaa. Eli tässä kodifioidaan sitä, mitä Euroopan yhteisöjen ö, ensimmäisen asteen tuomioistuin Bavaria Lager jutussa ö, päätti. Entäpä sitten jäsenvaltioista peräisin olevat asiakirjat? Komission ehdotus pyrkii kodifioimaan tuomioistuimen päätöstä niin sanotusta IFAP-jutussa vuodelta 2007 joulukuusta. Jäsenvaltioilla ei, toisin kuin toiset väittävät, ole oikeutta käyttää veto-oikeutta mm, julkistamisen suhteen, mutta heidän myöntymyksensä vaaditaan. Joskus jäsenvaltiot ovat yksioikoisesti estäneet julkistamisen. Me olemme jo muuttaneet omia käytänteitämme komissiossa ja nyt haluamme, että tämä kodifioidaan tämä käytäntö laiksi. Jos jokin jäsenvaltio ei halua, että me välitämme heidän asiakirjojaan, heidän täytyy antaa selkeät perusteet tälle pyynnölle, ja pyyntöjen täytyy olla asetuksen 1049 mukaisia. Lopuksi neljäs kohta. Tilapäinen rajoitus, rajoittaminen julkisuuteen tutkimus, tutkintakysymyksissä. Tällaiset asiakirjat eivät ole saatavia julkisesti niin kauan kuin tutkimukset ovat meneillään. Tutkimusten aikana julkistaminen saattaisi ö, sahata oksaa julk, tu, tut, tutkinnalta ja äh, tehdä hallaa niille tahoille, joita tutkitaan. Mutta kun tutkinta on saatu valmiiksi ja relevantit päätökset on tehty, niin silloin asiakirjat tietysti julkistetaan. Tämä on jo käytäntö nytkin, mutta tätä nykyä äh, tämä käytäntö edellyttää paljon enemmän byrokratiaa, veronmaksajien varojen haaskaamista ja myös eri osastojen työn tärväämistä. DG-kilpailupääosasto on siis ehkäpä eniten tässä kohteena. Tulemme saamaan muutoksemme myötä enemmän selkeyttä, oikeudellista selkeyttä. Ei, tilanne ei tule olemaan se, että harvempi asiakirja on julkinen. Ja haluaisin vain kysyä, että kuinka moni niistä jäsenvaltioista, joista te tulette, niin asiakirjat olevat julkisia vaikkapa oikeusjuttuprosessin aikana. Tietysti me voimme aina meidän täytyy todistaa, että me voimme siirtyä sanoista tekoihin. Minä itse olen oman kirjeenvaihtoni saattanut julkiseksi webissä, ja tämä on osoitus siitä, miten mitä tahansa voidaan julkistaa. Kun parannetaan rekistereitä, tehdään niistä käyttäjäystävällisempiä ja parannetaan aktiivista asiakirjojen julkistamista, nämä ovat esimerkkejä parannuksista. Katsokaapa, mitä komissio on tehnyt muun muassa lopparirekisterien osalta, tai katsokaapa vaikka vientiryhmien rekistereitä. Me olemme myös parantaneet avoimuutta julkistamalla tietoja yhteisön varojen edunsaajista. Kaikki nämä aloitteet on tehty proaktiivisesti lainsäädännön ulkopuolella ja tämä on kaiken ylimenevä periaate, tämä kansalaisten oikeus saada tietoa. Meidän täytyy olla avoimia ja te olette varmasti Teillä on varmasti omia ajatuksia siitä, mitä voidaan tehdä, jos vain lyömme viisat päämme yhteen. Ja tätä myös kansalaiset odottavat, joten näin tulisi toimia. Nyt haluan tehdä aloitteen tehdä inventaarion niistä proaktiivisista toimista, joita voimme tehdä muodollisen lainsäädännön lisäksi. Tulevina kuukausina haluan keskustella muiden instituutioiden kanssa avoimuustoimintasuunnitelmasta, koska me, minun mielestäni meidän täytyy johtaa esimerkkiä Kyllä, kiitoksia, että kuuntelitte näin pitkän, ehkäpä vähän liiankin pitkän. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, komission varapuheenjohtaja. Nyt voimme aloittaa keskustelun. Minulla on seitsemän puheenvuoropyyntöä tässä listassa. Yleensä teillä on nyt kolme, ehkä Neljä minuuttia voisi olla tässä myöskin sallittua käyttää nyt puheenvuoroa. Ensimmäinen keskustelija on Giacomo Santini Italian senaatista. Kiitoksia edustan Italian senaattia. Olen kuunnellut tarkkaavaisesti nämä alustukset sekä entisen kollegan Kasmanin esityksen että erityisesti komission jäsenen esityksen siellä oli jotenkin uusia ajatuksia. Jo vuosia on tästä asiasta keskusteltu parlamentissa, joskus vähän, vähän demagogisestikin. Perusoikeuskirjan artikla 42 on erittäin selkeä, mutta yhtä selkeä valitettavasti ei ole sen jokapäiväinen täytäntöönpano tässä niin sanotussa toimielinten välisessä vuoropuhelussa. Komission jäsen on esittänyt kysymyksiä, joita minä itsekin olen pohtinut, olen tästä imarreltu. Eli toisin sanoen, mitä hyötyä on avoimuudesta, johon pyrimme asiakirjojen saatavuuden kautta. Kenellä, kenellä on oikeus saada nämä asiakirjat käteensä? Mitä tavoitteita meillä on? Mihin pyrimme? Ensimmäinen tavoite on hallinnollinen avoimuus. No, mitä se tarkoittaa? Sehän on palvelu, jonka annamme. Avoimuus on, on palvelu kansalaisille ja kansalaisten edustajille, eli meille, parlamentin jäsenille sekä itse toimielimillekin toimielimiä hyödyttää se, että ne voivat nauttia kansalaisten luottamuksesta sekä myös kansalaisten järjestöjen luottamuksesta. Kaikkia näitä toimijoita siis hyödyttää avoimuus ja se hyödyttää myös toimijoiden välistä vuoropuhelua. Tarkoituksena on edistää kansalaisten osallistumista ja luoda integraatiohenkeä heidän keskuuteensa ja toimia täysin avoimesti. Mutta näin luodaan kansalaisiin myös luottamuksen tunnetta, osallisuuden tunnetta Tämä johtaa myös siihen, että, että e, ne, jotka hallinnoivat kansalaisten pyyntöjä, voivat rikastuttaa omia ajatuksiaan. Nyt, nyt haluaisin vielä pohtia parlamentin jäsenen roolia. Tässä yhteydessä parlamentin jäsen on kansalaisten valtuutettu. Hän pyrkii sovittamaan ajattelemaan asioita ja hänen luotetaan kaikilla kunnioituksella. Kansalaisia kohtaan hän on hieman ylempänä, hieman lähempänä muita toimielimiä. Joten joskus sellaiset asiakirjat, joita ei voida antaa kansalaisten käyttöön, voidaan pelätä, että jotkut käyttävät asiakirjoja väärin. Tämä pelko on aivan oikeutettu mutta se, mikä kielletään tavalliselta kansalaiselta, sitä ei voida evättää parlamentin jäseneltä. Parlamentin jäsenten olisi saatava käsinsä myös luottamukselliset asiakirjat, koska heille kansalaiset ovat antaneet valtuutuksen ja he osaavat kyllä asianmukaisesti hoitaa tätä valtuutetun roolia. Meillä on ollut kokemuksia Tästä minä olen edustanut on kansallista parlamenttia ja täälläkin on ollut kaksi vaalikautta. Komission virkamies soitti, saattoi soittaa ja ky- kysyä esimerkiksi asiasta, josta ollaan keskustelemassa. Ja siihen suhtauduttiin aina hyvin jos minä itse yritin, yritin kysyä jotakin komission virkamieheltä, niin siihen suhtauduttiin hyvin epäilevästi. Olisi helpompi saada tietää vaikka Bin Ladenista tai kuin, kuin, kuin komission virkamieheltä jostakin käsiteltävästä asiasta. Nyt kun komission jäsentä tässä kuuntelin, niin huomaan, että monet käytännöt ovat komissiossa muuttuneet. Ja toivon, että tämä ei jää pelkäksi paperiksi, vaan että se todella näkyy käytännössä suhteessa muihin toimielimiin ja erityisesti suhteessa parlamentin jäseneen, jäseniin. Tämä olisi näyttävä kaikilla tasoilla, komission jäsenistä viimeisen virkamiehiin asti ähm, asiakirjojen saati, tietojen pyyntö, parlamentin jäsenten taholta ei johdu pelkästään uteliaisuudesta, vaan siihen liittyy aina palvelu kansalaisia kohtaan. Ja kun kansalaisilla ei ole riittävää tietoa tai kykyä saada itsellään tiettyjä asiakirjoja, eikä ehkä turvallisuustaso ole riittävä, niin siinä tapauksessa jäsen, parlamentin jäsen voi toimia ja taata tiedon kulun. Uskon, että voimme nyt hahmotella uusia toimintalinjoja niin, että saataisiin lisättyä avoimuutta ja tehokkuutta. Vielä kolme ehdotusta olisikin koordinoitava asiakirjojen saatavuus, menettelyjä. Kuten sitten Cashman sanoi, hän oli taas hyvin selkeä, niin kuin aina olisi saatava yhteiset linjat eri asiakirjojen varten, mutta myös samanlaiset toimintalinjat eri toimielimissä. Eihän voida ajatella, että komission ja neuvoston parlamentin välillä olisi ero siinä, mitä vaaditaan. Tarvitaan siis myös yhdenmukaisia linje- toimintalinjoja ja jäsenvaltioilta sekä jäsenvaltioiden sisällä alimmilta, alim, alimmilta hallinnon tasoilta. Olisi perustettava task force-ryhmiä, työryhmiä, näiden, tämän yhteistyön edistämiseksi ja ajan voittamiseksi. Nämä ehdotukset saattavat vaikuttaa vähän utopistiselta, hyvä komission jäsen, mutta uskon, että tänäkin aamuna on nähty, kuinka typerän vaikeaa joskus on saada asiakirjoja käyttöön ja se nostaa epäluottamuksen verhon toimielimien ympärille ja se on varmasti viimeinen asia, jota toivoisimme. Kiitos oikein paljon ja Santini. Kyllä jotkut rajat pitäisi kuitenkin olla tällä puheen ajan pitkuudellakin. Budrik ensin ja Budanjelik Tsekin edustajana. Hvala lepa za eh, besedo, spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi nacionalnih parlamentov in Evropske. Kiitos että sain puheenvuoron puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä ja Slovenian valta pidämme siitä, että komissio haluaa muuttaa tätä direktiiviä. Me haluaisimme huolehtia siitä, että soveltamisala on laaja. Haluaisimme huolehtia siitä, että pääsy saadaan kaikkiin asiakirjoihin jotka ovat toimielinten asiakirjoja. Haluaisimme myöskin huolehtia laajasta asiakirjojen saamisesta ilman, että rajoitetaan nyt tämän soveltamisalaa. Pidämme tervetulleena sitä, että komissio sanoo, että kaikista poikkeuksista on säädeltävä yhdessä asiakirjassa, mutta me haluaisimme huolehtia siitä, että ollaan varovaisia kun otetaan yhteyttä Orhusin ja 1049 välillä, koska emme halua epäjohdonmukaisuutta näiden säädösten välille. Ongelmana on se, että soveltamisalat ovat erilaiset Orhussia ja 10.49 käytetään eri tavoin. Slovenian kanta näin päätöksiin on erityinen, mutta noudattelee samaa linjaa kuin joidenkin muiden jäsenvaltioiden linjat. Slovenia on samaa mieltä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joissa ajetaan erityistä määritelmien käyttöä. Me haluaisimme siis, että kaikki poikkeudet saadaan yhteen artiklaan ja mahdollisuudet saada uusia julkisten asiakirjojen luokkia. Me haluaisimme myöskin aktiivisesti laajentaa soventamisalaa ja näin huolehtia laajemmasta asiakirjojen saatavuudesta. Näihin päätöksiin liittyy tiettyjä erityispiirteitä. Esimerkiksi kun toimielin saa selityksen, mutta kuitenkin on sitä mieltä, että hakemus ei riitä tässä tapauksessa. Toimielin voi kieltää asiakirjan saamisen. Onko hakijalla silloin mahdollisuus saada tällainen päätös oikaistua. Tällainen olisi Slovenian mielestä hyvä asia, mutta artiklassa 12 ensimmäinen kohta on välttämätön, koska siinä on kyse siitä, miten perustellaan, että toimielinten pitäisi antaa vapaa pääsy suurimpaan osaan asiakirjoja, mutta tämän soveltamisalan laajentaminen – johtaa siihen, että hallinnollinen taakka muuttuu. Meidän pitää myöskin puhua siitä, miten suojellaan oikeishenkilöitä. Ja tämä liittyy usein myöskin luonnollisten henkilöiden asemaan. Me pidämme hyvänä sitä, että komissio haluaa kaikki säännöt, jotka koskevat asiakirjojen saamista yhteen asiakirjaan, mutta olemme sitä mieltä, että monen mun jäsenvaltion kanssa, että poikkeudet ovat melko epäselvästi esitettyjä. Se pitäisi korjata. Kiitos, Kiitos teidän huomioistanne. Nyt kollegani Jesinari Perva Tsekin senaatista. Ja sitten Lodi Bones. Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneesta. Eh, Hyvät kuulijat, Haluaisin kiittää teitä tämän keskustelun järjestämisestä ja haluaisin esittää teille Tsekin senaatin lausunnon koskien asetuksen muuttamista. Senaatti on keskustellut 30. lokakuuta viime vuonna tästä ehdotuksesta ja se hyväksyi päätöslauselman jossa senaatti on tyytyväinen komission ponnistuksista pyrkiä parantamaan instituutioiden avoimuutta, mutta aivan kuten Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentitkin, niin Tsekinkin senaatti on sitä mieltä, että tämä ehdotus on itse asiassa askel taaksepäin tiettyjen periaatteiden osalta, koska se ei välttämättä lisää eurooppalaisen hallinnon legitimiteettiä eikä myöskään tilivelvollisuutta suurelle yleisölle. Tsekin senaatti on sitä mieltä, että asiakirjan määritelmä on heikentynyt. Se ei ole riittävän laaja eikä se mahdollista riittävää asiakirjojen avoimuutta, koska asiakirjojen avoimuus, jos tähän määritelmään turvaudutaan, ei parane päinvastoin heikkenee verrattuna aiempaan lainsäädäntöön, ja senaatti on pahoillaan siitä, että lainsäädäntö ei paranna myöskään yksittäisten instituutioiden rekisterien avoimuutta eikä näiden yhteensopivuutta. Meidän Päätöslauselmaamme lähetettiin komissioon. 6. tammikuuta tänä vuonna komissio antoi vastauksen ja komissio puolustaa omaa määritelmäänsä. Komissio toteaa, että aikeena ei ollut vähentää niiden asiakirjojen tai asiakirjatyyppien lukumäärää, jotka ovat avoimia, vaan pikemminkin komissio sanoo selvästi, että asiakirjasta tulee asiakirja siinä vaiheessa, kun sen laatija on sen saattanut päätöksen ja lähettänyt jollekulle muulle. Komissio kertoi senaatillemme, että se aikoo luoda työryhmän, joka loisi yhteisen portaalin niin, että kaikilla olisi pääsy rekistereihin. No lopuksi haluaisin kiittää komissiota siitä vuoropuhelusta ja niistä kontakteista, joita se on käynyt kansalaisten parlamenttien kanssa. Toivon, että tämä lainsäädäntö tullaan hyväksymään sellaisessa muodossa, että se toden tottakin tulee lisäämään suuren yleisen luottamusta. Speech. Kiitos. Nyt Lordi Bones ja sen jälkeen herra Maurizio Turku Italiasta. Vans, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokuntanne ja Tsekin puheenjohtajan kautta sitä, että tämä kokous järjestettiin. Ajankohta on hyvä, kun ylähuoneessa meillä on tämä ehdotettu asetus tarkastelun alla. Avoimuus on tärkeää, kun halutaan eurooppalaisten kansalaisten tuki hankkeelle, mutta se on myöskin tärkeää, kun pidetään hallituksia tilivelvollisina. Ja varmasti kaikki kansalliset parlamentit voivat tukea Cashmanin toiveita suuremmasta avoimuudesta neuvoston työntekoon. Kuitenkin on hankala löytää oikea tasapaino avoimuuden ja muiden kilpailevien vaatimusten kanssa, kuten yksityisyyden suojan. Ja tietenkin on huolehdittava siitä, että hallitusten edustajat voivat keskustella avoimesti päätöksentekoprosessissa. Jos estetään tällainen yksityinen keskustelu ja tuotaisiin kaikki keskustelut julkisiksi, tämä haittaisi osapuolia ja johtaisi siihen, että suoraa neuvonantoa olisi hankala saada ja muotoilut syntyisivät monimutkaisina ja sitten ei saataisi rekisteröityä sitä, mitä neuvoa kukakin on saanut. Kansallisten parlamenttien roolista. Jos ajattelen minun ylähuoneen komitean työtä, tarkastelutyötä, me Olemme lähteneet laatimaan kertomusta EUn toimintaprosesseista. Se tuntui melko avoimelta, jos joku haluaa seurata tiettyä asiaa, josta keskustellaan. Olimme sitä mieltä, että olisi hyvin tärkeää saada päätökseen se myytti, että komission aloite oikeus on jotain toimivaltaa muu muuta kuin aloitteen teko-oikeus. Muut oikeudet ovat parlamentilla ja neuvostolla. Tämän tutkimuksen aikana katsomme myöskin kansallisen parlamentin roolia siinä, että tarkastellaan hallitusten toimintaa, pidetään hallituksia tilivelvollisina. Olimme sitä mieltä, että parlamenttien pitäisi olla paljon aktiivisempia, kun pyritään vaikuttamaan lainsäädäntötyöhön ja pyritään näkemään komission asiakirjoja. Komission puheenjohtaja Barroson ehdotukset, jotka tulevat suoraan kansallisiin parlamentteihin, ovat hyvin tervetulleita. Käytännössä olisi tärkeää ajatella myöskin suoraa vastaustamme vihreän kirjan viime vuodelta. Me halusimme selkeän yhtäläisen koodin sille, miten tietoa saadaan. Me Ymmärrämme, että jotenkin on rajoitettava asiakirjojen saaminen, koska on muita tärkeitä etuja, joista on huolehdittava. Nykyasetuksessa suojellaan yksityisyyttä myös. Pidämme myöskin tärkeänä sitä, että tiettyjä bisnessalaisuuksia voidaan suojella. Avoimuus on tärkeää, kun halutaan valvoa hallitusten toimintaa ja tässä kansallisilla parlamenteilla on tärkeä tarkastelutehtävänsä ja siksi on löydettävä oikea tasapaino avoimuuden ja eri etujen välillä koko lainsäädäntöprosessissa. Tämän oikean tasapainon löytäminen saattaa olla vaikeaa, koska syntyvä tasapaino näyttää erilaiselta eri yhteyksissä. Esimerkiksi jos hallitus on toimioistuin käsittelyssä. Ja siksi meidän vastauksemme komission vihreään kirjaan on se, että voitaisiin ajatella, että neuvoston työryhmän asiakirja voisi olla julkinen asiakirja sen jälkeen, kun neuvosto on työn hyväksynyt. On järkevää mielestämme erotella kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentin oikeus saada tietoa tässä tarkastelutyössään. Eli on järkevä erotella myöskin sellaiset asiat, jotka ovat keskustelun alla ja sellaiset asiakirjat, jotka liittyvät kysymyksiin, joista on jo päätetty. Ja tietenkin on myöskin annettava mahdollisuus antaa luottamuksellista neuvoa sellaisille ihmisille, jotka ovat keskellä neuvotteluita. Meidän pitää siis saada tasapainoinen lähestymistä. Kiitos oikein paljon, Lodi Bones. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Mauritsio Turkka. Arvio Diasterera seuraavana. Grazie, Presidente. Vorrei Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission kansallisvapauksien valiokunnan puheenjohtajaa ja sihteeristöä ja muita tämän kokouksen järjestäjiä. Kollega Cashmanin ja komission varapuheenjohtaja Wallströmin sanat ovat varmasti hyvin tärkeitä, koska ne viitoittavat uutta suuntaa verrattuna lähimenneisyyteen. Vaikka vaikkakaan näitä asioita ei ole aivan vielä saavutettu, kun ajatellaan kansalaisten ja parlamentin jäsenten mahdollisuuksia saada asiakirjaa käyttöönsä. UKon kollega sanoi, piti itsestään selvänä sitä, että esimerkiksi Euroopan parlamentin työssä lainsäädäntöprosessissa kaikkien asiakirjojen, kaikki, asiankirjat oli, kaikki asiankirjat olisivat jäsenten saatavilla, mutta tämä ei ole pitänyt ainakaan paikkaansa ennen kuin vasta pari kuukautta sitten. Haluaisin nyt, kun minulla on mahdollisuus kiittää Ruotsia, joka on tukenut asiaani Luxemburgin tuomioistuimessa, kun olen vaatinut juridisten lausuntojen julkaisemista. Vaan yksi vaatimaton parlamentin jäsen, kuten minä, sekä Ruotsin ja UK elimet, komission oikeus, oikeudellinen yksikkö ja neuvoston oikeudellinen yksikkö ovat pyrkineet vaikuttamaan tähän asiaan. Tuomioistuimen 13 tuomaria yksimielisesti tuo, tyrmäsivät oikeudellisten yksikköjen kannan. Täällä mainittiin Brauerkin Hän puhui myös asetuksessa tänä päivänä asiakirjojen saatavuutta koskeva asetus on aivan keskeinen, jotta voitaisiin korjata tulkintavirheet, joita on tapahtunut näinä vuosina. Ja joiden myötä on oikeastaan tehty tyhjäksi asetuksen tuomat uudistukset. On selvää, että se mitä Solana tänä päivänä pitää salaisena tai erittäin salaisena, sillä ei ehkä ole niin paljon väliä, koska yksi 27 ulkoministeristä välittömästi kieltää kaikki tällaiset tiedot. Mutta on myös selvää, että myös tiedot, jotka lähtevät Solanan toimistosta, ennen tai enemmän tai myöhemmin nekin julkistetaan ja ne saadaan parlamentin jäsenten käyttöön. Meiltä puuttuu EUn toimielimistä todellinen demokraattinen valvonta. Kussakin kansallisessa valtiossa on olemassa parlamentaarinen valiokunta, joka voi tutkia myös salaisen palvelun toimintaa, mutta Euroopan parlamentti ei voi tehdä yhtään mitään. Se voi vain sanoa, että olisitteko olla ystävällisiä ja lähettää meille asiakirjoja. Ja mikäli tästä kieltäydytään, parlamentin pitäisi jopa pyydellä anteeksi. Cashman on ollut tässä parlamentin puolesta avoimuus vartijana ja asiakirjojen saatavuus vartijana ja en usko, että asiakirjan määritelmään olisi otettava mukaan tiedon käsite. Näin tehdään myös Yhdysvalloissa. Minusta olisi tarpeen ottaa mukaan lauseke, jonka mukaan viivytykset ja toimimatta jättäminen olisivat sekä joiden olisi johdattava asiakirjan julkaisemiseen ikään kuin rangaistuksena. Pitäisi katsoa kaikki asiakirjat, ei ainoastaan lainsäädännölliset asiakirjat. Tähän liittyy myös koko laaja komitologian kenttää. Se on erittäin tärkeää, vaikka mm, suurin osa ihmistä ei siitä tiedäkään. Lisäksi olisi mukaan otettava e, ensimmäisen käsittelyn ja kolmikantaneuvotteluiden asiakirjat. Näistä olisi avoimesti tiedotettava. Olisi varmistettava myös edes jonkinlainen monikielisyys, joka on taattu muuten perussopimuksissa. Edellisen vaalikauden aikana edellinen komissio toimi niin, että komission puheenjohtajan kaikki asiankirjat, jopa kirjeenvaihto oli internetissä. Nyt niitä ei enää mistään löydy. Olisi myös rajoitettava poikkeusten määrää, kuten esimerkiksi sitä, että oikeudelliset lausunnot ovat luottamuksellisia ja olisi vältettävä jäsenvaltioiden veto-oikeutta, kun asiakirjoja laaditaan lainsäädäntöprosessissa ja eurooppalaisen politiikan laadinnassa. Speech. Anteeksi, joudun keskeyttämään teidän puheenvuoronne le posizioni delle delegazioni nazionali. Mitä sitten tulee kansallisten valtuuskuntien kantoihin neuvostossa, niin siitä puhumme ensi kerralla. Puheenjohtajavaltiolla haluaisimme vain esittää kysymyksen, onko niin, että kansallisten valtuuskuntien kantojen tietoon saamiseksi meidän on vedottava jälleen kerran tuomioistuimiin vai voidaanko tämä asia ratkaista poliittisesti? Kiitos. Turka Italiasta. Ja nyt annan Arcadio de Altemeralle puheenvuoron. Espanjan senaatista. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta kaikille. Julkisen vallan on edistettävä sellaisia olosuhteita, joissa vapaus on todellista kansalaiselle. On edistettävä kaikkien mahdollisuutta osallistua taloudelliseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen eh, toimintaan. Tämä on kohta Espanjan perustuslaista. Se on saanut vaikutteita Italian ja Saksan perustuslaista, mutta uskon, että se on hyvä utooppinen tavoite. On aina pidettävä mielessä se, että tämän keskustelun taustalla – on pysyvä, jatkuva työ, tasa-arvoon pyrkiminen, niin että kaikki ihmiset olisivat tasa-arvoisia, ja että kaikilla olisi oikeus saada tietoa. Tässä kokouksessa on kuultu monen kertaan sana arvio. Kuuntelin täällä Cashmania ja Wallströmiä ja kuulin, kuinka innostuneita he ovat tästä asiasta kuinka tärkeää heille on saavuttaa tämä tasa-arvoinen tavoite saada tietoa kaikille. Tämä seitsemän vuoden arviointiasia sitten oli aikakin vaikuttunut siitä, että yliopistomaailma oli näistä kaikkein kiinnostunein. Pohdin, kuinka, monet kansala- kuinka suuri prosenttimäärä kansalaisista on käytännön toteuttamisesta kiinnostunut. Joskus tuntuu siltä, että Don Quixote on tuolla la- laissa, mutta päivässä elämässä Sancho Panza. Sancho Panza. Minä fyysisesti muistutan pikemminkin Sancho Panzaa ja ah, ah, ah, haluaisin kuitenkin muista, kun Don Quixotekin olisi, olisi päivässä elämässä pyrittävä valvoimaan näitä lakeja. Muussa tapauksessa Nämä lait jäävät vain kauniiksi papereiksi, mutta ne eivät näy kansalaisten jokapäiväisessä elämässä. Siksi pohdinkin, olisiko hyvä tässä proaktiivisessa harjoituksessa äh, antaa tällaista koulutusta koskien velvollisuuksia ja oikeuksia, mikäli kaikki kansalaiset kansalaisen asemassaan vapaana ja tasa-arvoisena kansalaisena eivät tiedä omista oikeuksistaan, niin edelleen jäämme pelkän retoriikan tasolle. Siksi tarvittaisiin tällaista kansalaisuusopetusta eh, julkisen vallan taholta. Me täällä keskustelemme vaatimustasoista. Meidän olisi sovellettava niitä myös omissa maissamme. Minusta tämä on hyvin tärkeä asia. Toinen asia. Hay experiencias en que los parlamentarios sí tienen acceso. On esitetty vaatimus, että parlamentin jäsenellä olisi laajempi pääsy asiakirjoihin kuin kansalaisilla. Tästä olen kuullut Espanjassakin tilanne on sellainen, että ryhmien edustajat saavat ähm, sellaisia tietoja, joita muilla kansalaisilla ei ole. On jotakin tietoa, kuten esimerkiksi joidenkin luottamushenkilöiden nimet tai järjestäytyneen rikollisuuteen äh, liittyvien henkilöiden nimet, mikä ei niinkään kiinnosta kansalaisia, mutta kylläkin näitä parlamentin jäseniä. Mutta todella haluaisin vielä korostaa tätä kansalaisten koulutusta oikeuksista ja velvollisuuksista. Toisekseen olemme nyt puhumassa asiakirjojen saatavuudesta, mutta sitten on muistettava myös tietosuoja kun kaksi perusoikeutta törmäävät toiseensa, on aina etsittävä kumpa etua olisi suojeltava enemmän. Mitään yleissääntöä, joka pätisi aina, ei voida antaa, vaan on vähän tapauskohtaisesti pohdittava tilannetta, otettava oppia käytännöstä eikä mistään retorisesta ohjelmoinnista. Olen pääsemässä loppuun. Olen sitä mieltä, että meidän on pidettävä mielessä Don Quixote ja pidettävä kiinni Sancho Panzan jokapäiväisestä valvonnasta, koska muussa tapauksessa eu tasolla vaaditut standardit ovat erilaisia kuin kans- kansallisen tason standardit. Me tarvitsemme samat säännöt ja samaa kä- täytäntöön paneminen kaikkialla Euroopan unionissa. Ei muuta, kiitoksia. Next speaker is, uh... Seuraavaksi Grabowska Euroopan parlamentista. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chcę podziękować i prezydencji. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puheenjohtajavaltio Tsekkiä ja komissiota. Kiitän myös puheenjohtajaa Debreitä siitä, että että olemme saaneet tämän mahdollisuuden keskustella tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Kaikkihan tietävät, mistä on kyse. Niin kansallisten kuin Euroopankin parlamentin mm, mm, parlamentteja puhuttaa kovasti tämä tavoite, joka liittyy asiakirjojen parempaan saatavuuteen. Kysymys kuuluu, voimmeko me saada aikaan hyvän tasapainon toisaalta asiakirjojen saatavuuden ja tiedon saatavuuden välillä yleisemminkin, koska tiedon saamisoikeus on paljon laajempi kysymys kuin asiakirjojen avoimuus ja saatavuus. Me emme voi pistää yhtäläisyysmerkkejä näiden kahden käsitteen välille. Toiseksi haluaisin korostaa ja alleviivata sitä, että asiakirjojen saatavuus, kun puhutaan kansallisten parlamenttien jäsenistä, niin sen tulisi olla laajempi oikeus nyt, kun Lissabonin sopimus tulee voimaan. Kuitenkin kun katsotaan kansallisten parlamenttien reaktioita vaikkapa komission laatimiin asiakirjoihin, niin asia ei välttämättä näin ole. Lissabonin sopimuksen tulisi antaa vakuutus siitä, että asiakirjojen saatavuus ei ole pelkästään oikeus, vaan nimenomaan velvoite. Instituutioiden, instituutioilla on velvollisuus lähettää asiakirjoja ja tehdä niistä avoimia. Kiinnittäisin huomionne myös erääseen toiseen seikkaan, nimittäin tietoon, joka liittyy kansalaisiimme. Jokin aika sitten sain päätökseen mietinnön, joka liittyy liittyy yhteiskunnan rooliin kansalaisvuoropuhelussa. Ja tämä on selkeä ongelma. Se aihe, he ottaa ongelman kansalaisten ja unionin välisen keskustelun välillä. Informaatiota ei ole riittävästi, eikä tämä tiedon kulkuun liittyvä ongelma ole asia, joka ainoastaan parlamentin täytyy korjata, vaan myös kansallisten parlamenttien täytyy korjata tämä tilanne. Millä tavalla tiedot välittyvät täältä kansalaiselle? toisaalta Euroopan parlamentin, toisaalta kansala, kansallisten parlamenttien välityksellä, ja siksi meidän roolimme on äärimmäisen tärkeä. On tärkeää, että komissiossa mitä korkeimpia teknisiä multimediakeinoja otetaan käyttöön niin, että kansalaisilla on helppo pääsy erilaisten portaalien, internetin kautta päästä käsiksi tietoihin. Jos tämän toteuttaisimme, niin kukaan ei voisi moittia meitä siitä, että epäämme pääsyn tietoon, joten antakaamme kaikille kansalaisille mahdollisuus tähän tietoon. Kiitos. Kiitos. Pyytäisin seuraavaa keskustelijaa puhumaan vain kolme minuuttia, siis ihan tiukasti. Samalla saadinta Portugalista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Uh, Suuret kiitokset, Kiitän teitä mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun, hyvät kollegat. Haluaisin esittää nyt kaksi kysymystä, jotka liittyvät ähm, asiakirjan saantiin. Johdantokohta 16 viittaa suoraan nykyiseen asetukseen ja siinä todetaan, että tämä ei, äh, äh, äh, ei vaikuta oikeudellisten elinten ja tutkintaelinten asiakirjeen saantiin saajien taholta. Tämä asetus puhuu kaikista kansalaisista riippumatta siitä, ovatko he jäsenvaltioiden kansalaisia vai jonkun toisen valtion asukkaita – Toinen kysymys, joka täällä ehdotettiin, joka täällä esitettiin, todettiin, että parlamentin jäsenillä voi olla oikeus saada asiakirjoja ja sen, mutta haluaisin puhua toisesta kansalaiskategoriasta, nimittäin toimittajista. Minusta kyseessä on horisontaalinen kysymys, se koskee kaikkia jäsenvaltioita, kun puhutaan toimittajista ja heidän tehtävästään, eli velvollisuudesta välittää tietoa ja saada tietoa aina vetoavat oikeuteen saada asiakirjoja käyttöönsä ja, ja heillä pitäisi olla eri oikeudet kuin muilla kansalaisilla. Esitänkin nyt seuraavan kysymyksen. Ovatko toimittajat tässä edunsaajien luokassa mukana, eli kuuluvatko he näihin henkilöihin ja toimielimiin. Sitten toinen kysymys näiden asiakirjojen käytöstä. Portugalissa on jo aika sitten siirretty kansalliseen lainsäädäntöön, niin tämä aikaisempi direktiivi äh, vuodelta 2003, jossa viitataan suoraan tähän asiaan. Direktiivin mukaan äh, esitetään asiakirjapyyntö. Sitten kun nämä henkilöt ovat saaneet asiakirjat, voivatko he käyttää näitä asiakirjoja muuhun tarkoitukseen kuin alkuperäiseen? Kiitoksia. Kiitos tuosta kysymyksestä. Seuraavaksi Ruotsista Morgan Johansson ja sen jälkeen Marko Capato Euroopan parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Morgan Johansson. Minä olen Ruotsissa perustuslakivaliokunnan jäsen. Yhdeksän vuotta sitten olin valtiosihteeri oikeusministeriössä Ruotsissa. Olin mukana neuvottelemassa tästä alkuperäisestä asetuksesta, joka koski asiakirjojen saamista. Ja siitä päätettiin Ruotsin puheenjohtajakaudella vuonna 2001. Me arvioimme, että päätökset, joita tehtiin vuonna 2001, olivat todella tärkeitä näissä kysymyksissä Euroopan unionissa. Komissio on nyt tarkastellut uudestaan tätä asetusta ja ehdottanut tiettyjä muutoksia asetukseen. Ehdotuksessa on hyviä muutoksia, jotka on perusteltu hyvin, jotka parantavat avoimuutta. Kuitenkin koko ehdotusta voidaan pitää tietyssä mielen askeleena taaksepäin avoimuuden alalla. Haluaisin todellakin kolme tällaista seikkaa ilman, että puutun liikaa yksityiskohtiin. Ensinnäkin julkisen asiakirjan määritelmää on niukennettu niin, että harvemmat asiakirjat olisivat tulevaisuudessa julkisia asiakirjoja. Ja tiettyjen asiakirjaluokkien määrää on lisätty, joten harvemmat tulisivat näihin perinteisiin luokkiin. Ja kolmanneksi tämä ei koskisi tiettyjä asiakirjoja, kun ajatellaan henkilötietosuojaa, ja tämä johtaa myöskin huonompaan avoimuuteen. Näin on sanonut myös Euroopan unionin oikeusasiamies Diamandoros, että ehdotus antaisi mahdollistaisi harvempien asiakirjojen saannin. Ja on siksi ristiriidassa EUn lupaukseen toimia avoimesti ja seurattavaksi. Ruotsiksi olemme pitkälti samaa mieltä siitä, että asetus on toiminut viime vuosina hyvin, eikä pitäisi korjata sellaista, mikä ei ole rikki. Mutta jos muutoksia halutaan tehdä, tuloksena pitää olla lisäavoimuus ja seurattavuus, ei vähemmän avoimuutta. Pidän kuitenkin hyvänä, että saimme täällä komission varapuheenjohtajan Vastumin puheenvuoron kuultua. Vaikka hän ehdot, esitteli tämän ehdotuksen, minusta tuntui, että lopuksi hän sanoi, että tiettyjä muutoksia saatetaan vielä tehdä juuri näissä kohdin, josta minä puhuin. Mielestäni tämä oli rakentavassa hengessä esitetty puheenvuoro ja toivon, Vaström, että voitte parlamentin kanssa päästä yhteiseen kantaan näissä kysymyksissä. Sellaisen kantan, joka tyydyttää myöskin oikeusasia miestä. Tiedän, että edustaja Cashman on tehnyt paljon työtä. Hän työsti tätä ehdotusta jo kymmenen vuotta sitten. Hänellä on hyvä lähestymistapaa rakentavassa hengessä. Toivon, että nämä asiat voidaan sopia. Tämä on tärkeää myöskin siksi, että Euroopan unionissa kansalaiset eivät tunne olevansa lähellä unionia ja parin kuukauden kuluttua järjestetään Euroopan parlamentin vaalit ja jälleen vaarana on se, että äänestysprosentti jää hyvin alhaiseksi – Ruotsissa mielipidemittaukset osoittavat, että vain noin 40 prosenttia äänestää. Luvut ovat varmasti samantyyppisiä muissa jäsenvaltioissa, joten meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta saadaan kudottua umpeen tämä kuilu Euroopan kansalaisten ja Euroopan unionin välillä. Lisäavoimuus ja seurattavuus olisi yksi tapa tehdä näin. Kiitos. Kiitos. Nyt Marko Capato, Euroopan parlamentin jäsen, ja hänen jälkeen Sassi siis Suomen eduskunnasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin korostaa vain yhtä asiaa, jota pidän tärkeänä. Mikäli asiakirjeen saanti on todellakin palvelu kansalaisille, niin uskon, että kun puhumme lainsäädäntömenettelystä, siis päätösketjusta, jotka ovat juridisesti ja lainsäädännöllisesti sitovia, niin siirrymmekin palvelusta velvollisuuteen. Se on ehdoton vel- velvollisuus. Ja tässä julkisuuselementti on olennainen osa demokraattista päätösten oikeutusta. Näin ollen ei ainoastaan asiakirjat, vaan tieto laajemmassa mielessä, joka koskee lainsäädäntöprosessia. Näiden tietojen on oltava perustavanlaatuisesti julkisia. Ne uskon, että komission ehdotuksessakin on otettava askel eteenpäin niin, että todetaan täysin Turko-asian seuraukset. Tänä päivänä neuvosto ei ole millään tavalla ottanut huomioon tätä tapausta koskien eri kansallisten valtuuskuntien kannanottoja. Nimet ovat edelleen täysin salaisia. Komission ehdotus valmisteltiin ennen tätä oikeustapausta ehdotuksessa olisi otettava huomioon, että lainsäädännöllinen avoimuus koskee täysin äh, perussopimuksen artikla 225. Mitä sitten tulee tähän palveluun, äh, komission jäsen on varmasti oikeassa, että paljon voidaan tehdä myös ilman oikeudellisia ja lainsäädännöllisiä muutoksia. Me Euroopan parlamenttina viime viikolla hyväksyimme miet mietinnön, sellainen esittelijänä, jossa halusimme julkaista Euroopan parlamenttien jäsenten läsnäolot äänestyksissä, valiokunnissa ja täysistunnossa. Paljon voidaan siis tehdä, mutta on myös totta, että joskus lain kautta voidaan ylittää byrokraattisia esteitä, voidaan todella velvoittaa asian julkaiseminen ja näin hallinto ei voi enää piiloutua minkään toimielimen taakse ja, ja vedota mihinkään teknisiin vaikeuksiin. Tästä tekniikasta haluaisin vielä sanoa, ei pidä aliarvioida teknologisen neutraalisuuden tärkeyttä esimerkiksi vammaisilla voi olla vaikea saada tietoa tai sokeilla tai huononäköisillä tai tiedon saantia ei pidä myöskään rajoittaa vain tiettyillä tie, ATK-ohjelmilla luettavaksi. I ask me. Kiitos. Ja nyt eräs asia Suomen eduskunnasta. Much on the chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Suomen parlamentilla on niin ikään muutamia epäilyksiä tämän asetuksen suhteen. Mielestämme kansalaisten pääsy asiakirjoihin toimii aika hyvin tämän nykyisen asetuksen hyväksymisen jälkeen. Ja tuomioistuin on myös tukenut tämän asetuksen linjauksia ja meidän tulisi kunnioittaa tuomioistuimen päätöksiä. Cashman on mielestäni menossa aivan oikeaan suuntaan määritelmien kanssa ja hänen roolinsa on ollut keskeinen. Kuitenkin kaksi kysymystä. Ensinnäkin, kun ajattelemme asiakirjan käsitettä, en oikein ymmärtänyt rouva Wallströmin huolia. Voitteko kertoa minulle selkeämmin, että minkälaisia ongelmia instituutioilla että komissiolla on ollut, kun on pitänyt antaa vastaus pyyntöihin. Joko asiakirja julkistetaan tai jos sitä ei voida julkistaa, niin se pitää perustella jollain tavalla. Toki tietysti hallinnollista taakkaa tästä koituu. Kun on keskusteltu siitä, onko tämänhetkisen käsitteen määritelmän suhteen ongelmia, niin yleinen näkemys lienee se, että tähän saakka ei ole ollut. Te olette viitanneet oikeusasiamiehen suositukseen, joka liittyy asiakirjojen rajo- rekisteröintiin. Jos rekisteröinnissä ongelmia koituu, niin tietenkin <laughs> Siis kun asiakirja te, te laaditaan, niin se rekisteröidään ja sillä sipuli. Eli voisitteko jollain tavalla kertoa, että millä, mit, mi, miten tämä ei nyt toimi tätä nykyä? Toinen kysymykseni, toisen kysymykseni osoitan Cashmanille. Entäpä jos jäsenvaltioista tulee asiakirjoja siten, että jäsenvaltio ei toimi neuvoston jäsenen ominaisuudessa? Voiko jäsenvaltio omata veto-oikeuksia avoimuuden suhteen. Eikö meidän tulisi osoittaa yhtenäisyyttä, kun täytäntöön panemme avoimuussääntöjä? Ja jos veto-oikeutta ei hyväksytä, niin eikö tämä johtaisi siihen, että oikeastaan koko unionissa, myös jäsenvaltioissa, vallitsisi suurempi avoimuus? Eikö tämä olisi hyvä? And the next speaker is the uh, Mr. Montenegro and... Kiitos oikein paljon. Pyydän viimeistä puhujaa puhumaan vain kaksi minuuttia, koska me haluamme kuulla vielä varapääministeri Vonran puheenvuoron. Hän joutuu lähtemään täältä kymmenen minuutin kuluttua. Senhor Presidente, caros colegas, muito bom dia, muito rapidamente. Dar nota de... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, mitä me ajattelemme tästä keskustelusta päätöksenteon avoimuus on tietenkin Euroopan rakentamisessa keskeinen elementti, erityisesti kun ajatellaan kansalaisuutta ja vapaata liikkuvuutta. Se on keskeinen elementti demokraattista toimintaamme. Asiakirjojen saanti, tiedon saanti on todella perustavaa laatua oleva elementti demokraattisen prosentin oikeu verotuksessa. Ei voi olla kansalaisuutta, mikäli ei ole kunnallista valvontaa päätökselle, päätöksenteolle. On varmaa ja selvää, että on myös pohdittava, millaisia rajoja asetetaan saatavuudelle. Joitakin asiakirjoja voidaan luokitella luottamukselliseksi. Tämä pätee myös yrityssalaisuuksiin tai joihinkin keskeisiin tietoihin. Portugalissa meillä on hallinnollisten asiakirjojen saatavuusjärjestelmä, joka toimii hyvin. Meillä on valiokunta, joka toimii parlamentin sisällä ja joka tekee ensimmäisen äh, tutkimuksen koskien äh, näitä pyyntöjä kansalaisten tai julkisten elimien taholta ja 95 prosentissa pyynnöistä pyynnöt palautetaan, eli hyvin, siis, siis hyvin vähän hallinnollista tiedosta jää antamatta ja näin ollen kansalaiset pystyvät hyvin valvomaan päätöksentekoa. Unionin tasolla voisimme ehkä ajatella nopeampaa tapaa so- ratkaista tiedonpyyntötapaukset kansalaisten ja toimielinten taholta. Tämä on erittäin tärkeä asia, kun ajatellaan kansalaisten osallistumista ja tiedonsaantia. Uskomme, että se tulee vahvistamaan paljon kansalaisten ja kansanedustajien välisiä siteitä Tämä on yksi suurista tavoitteista. Mikäli tällä alalla peräännytään, se vaan vahingoittaa meidän välisemme suhteita. Kiitos. Ja nyt saamme kuulla vastaukset ja reaktiot. Ja annan ensin puheenvuoron varapääministeri Vonsalle. Kiitos oikein paljon. Kiitos, että sain mahdollisuuden vastata nyt näin puheenjohtajakautemme aluksi. Haluaisin kiittää erityisesti Margot Wallströmiä ja Michael Cashmania siitä, että he ovat kovasti tehneet työtä tämän asian kanssa ja pyrkineet analysoimaan hyvin tarkkaan tämän ongelman. Varmasti kaikki ymmärrämme näin Euroopan parlamentin vaalien alla sen, että – asiakirjojen saaminen ja avoimuuskysymys on hyvin tärkeä, jotta voimme lisätä kansalaisten tietoisuutta näistä poliittisista käsiteltävistä aiheista. Muista tuntuu, että lähinnä oltiin kom- kommentoimassa tässä tapaus heinäkuulta 2008 saatiin yhteisen tuomioistuimen päätös. No tästä voidaan keskustella, mutta tietenkin jotkut asiakirjat eivät ole julkisia. koska siellä voi olla tietoa, joka on luottamuksellista. No, kiitos tästä keskustelusta. Tämä oli tärkeä keskustelu ja varmasti keskustelu jatkuu Euroopan parlamentissakin ja odotamme mielenkiinnolla lopullista mietintöä. Me saamme varmasti tämän mietinnön helmikuun puolivälissä. Olisi varmasti hyvä pitää mielessä myöskin se, mikä järjestelmä nyt koskee Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja Euroopan komissiota. Nykyjärjestelmässä on myöskin tärkeitä keskeisiä tekijöitä. Ensinnäkin ehdoton asiakirjojen saamisoikeus. Toiseksi hyvin laaja määritelmä asiakirjan käsitteelle. Kolmanneksi toimielinten velvollisuus tietenkin tapauskohtaisesti arvioida niitä asiakirjoja, joita kansalaiset haluavat saada käsinsä tämän haittatestin kautta, eli siis, että analysoidaan mitä mahdollista haittaa siitä että tämä asiakirja annetaan. Ja neljänneksi se, miten voidaan hallinnollisesti tai oikeudellisesti oikaista tai valittaa päätöksestä, jonka taho on tehnyt kieltä asiakirjan saannin. Tätä taustaa vasten varmasti voidaan sanoa, että Tämän hetken asetus 1049 on tärkeä osa yhteisön lainsäädäntöä ja sitä ei saisi mitenkään riskeerata, koska se on hyvä ja toimii. Yhteisenä tavoitteena tulisi olla konsolidoida akiita niin, että löydetään oikea tasapaino. Tasapaino kansalaisten oikeuden välillä saada tietoa ja toisaalta sen välillä, että halutaan suojella tiettyjä yksityisiä ja julkisia etuja. Kiitos siis oikein paljon. Uh, Kiitos oikein paljon ja hyvää kotimatkaa. Seuraavaksi puheenvuoron saa varapuheenjohtaja Margot Wallström. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitoksia näistä kaikista toden tottakin kiintoisista puheenvuoroista tässä keskustelussa. Palaan siihen, mitä sanoin aivan alussa. Te näytätte olevan yhtä mieltä asetuksen 1049 yleiseen arvioinnin kanssa, eli se on toiminut hyvin seitsemän vuoden aikana. Ja juuri tästä syystä me äh, valitsimme uudelleen, uudelleen laadinnan ja halusimme muutamia teknisiä muutoksia, jotka heijastavat teknologista kehitystä, ja halusimme myös äh, saattaa tämän lainsäädännön samoille linjoille hiljattain tehtyjen tuomioistuimen päätösten kanssa. Tämä keskustelu on myös heijastellut toisinaan jopa keskenään ristiriitaisia intressejä, joita meillä on. Viittaan muun muassa kunnianhimoiseen tavoitteeseen kattaa niin paljon kuin mahdollista. Tässähän on kyse nimenomaan suuren yleisön pääsystä käsiksi tietoon. Me haluamme kattaa niin paljon kuin mahdollista. Me haluamme, että myös suuri yleisö voi käyttää hyväkseen tätä asetusta, koska muistaakseni Santtiin viittasi tähän. Toistaiseksihan tilastojen mukaan suuri yleisö ei kovinkaan paljon ole käyttänyt. Toistaiseksi ehkäpä 70 prosenttia ja ylikin pyynnöistä tulee EU-asioihin perehtyneiltä tahoilta, eli ei suurelta yleisöltä. Vain noin alle 30 prosenttia pyynnöistä tulee suurelta yleisöltä. Ja aivan kuten sanoin, niin edes journalistit eivät näytä käyttävän kauhean mittavasti asetusta hyväkseen. Suurin kiinnostus tulee akateemiselta maailmalta, joten paljon on vielä tehtävää. Ja me haluamme tietenkin, että kattavuus on siis niin laaja kuin mahdollista, mutta samanaikaisesti täytyy saada aikaan oikeudellista selkeyttä, koska ei auta, jos on liian epäselvä sanoissaan silloin joutuu tilanteeseen, jossa ei saa tietoa, vaan kauheasti paperia. Tiedon täytyy olla relevanttia, sen täytyy tarkoittaa sitä, että täytyy selkeästi kertoa, mitä haluaa, ja täytyy olla myös sitten mahdollisuus saada käsi, käsiinsä tämä tieto. Mitä epäselvemmin asiansa ilmaisee, sen hankalampi instituutioidenkin on ymmärtää pyyntö tai ymmärtää, mitä asiakirjalla tarkoitetaan. Joskushan instituutio voi sanoa, että se, mitä pyydätte, ei ole asiakirja. Eli mitä epäselkeämpi on, sitä epäselvemmin tämä asia toimii. Jos voi antaa enemmän selkeyttä asioille, näin täytyy tehdä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän yhteinen etumme on tarjota enemmän avoimuutta. Joskus tämä kuitenkin ö, menee napit vastakkain tiedon, su, tietosuojan kanssa. Toki jatkossakin tulee olemaan asioita, jotka ovat luottamuksellisia. Tietysti poliittisille toimielimille ja instituutioille täytyy jättää tilaa pohtia ja miettiä. Jos asiakirja määritellään sillä tavalla, että loppujen lopuksi parlamentaarikoilla ei ole ollenkaan tilaa pohtia tai harkita tiettyjä asioita, niin silloinkaan demokratia ei etene. Me tiedämme, että tämä on meidän instituutiomme dynamiikkaa. Ja juuri tästä syystä esimerkiksi Ruotsin järjestelmässä, jota pidetään ehkäpä, kaik- ehkäpä kaikkein avoimimpana maailmassa, niin siellä ää, asiakirja määritellään työasiakirjaksi. Ja jos se määritellään työasiakirjaksi, niin silloin se ei ole vielä saatavilla suurelle yleisölle. Ja tämän, tämän tarkoitus on se, että systeemi saa aikaa tehdä työtä. Siksi me olemme tarkastelleet näitä määritelmiä. Ja minä kyllä torjun sen ajatuksen, että nyt asiakirjojen avoimuus heikkenisi. Me haluamme nimenomaan saada aikaan enemmän avoimuutta. En usko, että kaikki suinkaan kuvittelevat, että nyt asiakirjojen saatavuus heikkenee. Ja nythän me haluamme myös määritellä sen, että kuka pääsee käsiksi näihin asiakirjoihin. jos ihminen hankkii käsinsä asiakirjan tietokoneitse, niin meillä ei ole mitään keinoa tietää, että mihin tämä henkilö asiakirja käyttää, ja meidän täytyy sopeutua tähän nykytilanteeseen, ja siksi on ollut tarpeen myös modernisoida lainsäädäntöä tältä kantilta. Mutta ihan oikein ymmärsitte, kun sanoitte, että tai kun yrititte muotoilla äh, asioita vielä selkeämmin. Eli todellakin haluamme saada aikaan tilanteen, jossa asiakirjoihin pääsy on ei suinkaan vähäisempi, vaan suurempi. Ja jos teillä on hyviä ehdotuksia, niin komissio on kyllä avoin kuuntelemaan teidän eh- ehdotuksianne. Oikein hyviä asioita tästä keskustelusta on tullut esiin. Ja varmastikin tätä prosessia voidaan jatkossa tarkastella vielä avoimemmin. Joskus kyse on niinkin pienistä asioista kuin, että sanotaan vaikkapa, että ja tai, sen sijaan, että jossain kohtaa asiakirjaa sanotaan ja ja toisessa tai. Eli kaikki ehdotukset otetaan avoimin mielin vastaan ja ensimmäisessä käsittelyssähän tätä asiaa tullaan parlamentissa käsittelemään piakkoin. Muistaakseni Cashman esitti laajan kunnianhimoisen toiveen – mutta emme me kaikkea voi sisällyttää asetukseen 1049. Meidän täytyy miettiä, mihin me haluamme tätä nimenomaista asetusta käyttää. Ja sen lisäksi me voimme sitten tehdä muuta. No, vaikkapa rekisterit. No, kyllä meillä on järjestelmä, jonka myötä rekisteröimme kaiken, mutta näin ei ole Euroopan parlamentissa tai muissa instituutioissa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ei, re, rekisteröinti ole yksinkertainen asia ratkaista kaikki ongelmat. Täytyy pitää huoli siitä, että jonain päivänä voimme harmonisoida lainsäädäntöä niin, että kaikkia lainsäädäntöä kaikkialla täytäntöön pannaan samalla tavalla. Näinhän me pyrimme tekemään myös instituutioiden välisten sopimusten myötä tai kohdalla. Ja jos jotkut ovat peräänkuuluttaneet laajempaa sovellusalaa, niin e, jos taustalla on ollut se, että lainsäädäntö ei kata e, samoja asioita kaikkialla, niin ei se vielä riitä, että asiakirja täytyy, asia, että myös ar- arkistotojen täytyy tulla katetuiksi. On sanottu, että e, Lissabonin sopimuksen tultua myö- voimaan ja kun se on ratifioitu, niin 1049 asetustakin täytyy vielä sopeuttaa nykytilanteeseen. Tulemme tuolloin varmasti laajentamaan vielä sovellusalaa. Kapatulle sanoo seuraavan. Mielestäni tässä ei ole kyse palveluksesta kansalaisille, vaan kyse on kansalaisten oikeudesta. Kansalaisilla on oikeus päästä käsiksi asiakirjoihin, mutta meidän täytyy olla myös pragmaattisia komissiossa. Jos tämä tänä päivänä tarkoittaa sitä, että niin ja niin moni loppari tai aikaa lakifirma voi ansaita miljoonia, jos meneillään olevan tutkinnan aikana pitää antaa ihmisille asiakirjoja. No, ja me olemme eri mieltä, niin silloin meidän täytyy vain tuhansia ja tuhansia sivuja käydä läpi, jotta voimme perustella, minkä vuoksi nämä asiakirjat eivät ole avoimia vielä tässä vaiheessa. Mutta näin vain on tehtävä. Näin siis tulee tehdä, jos asioita käsitellään tapauskohtaisesti. Toisaalta, jos, jos lainsäädännössä sanotaan yksiselitteisesti, että meneillään olevia oikeusjuttuja koskevat asiakirjat eivät ole saatavilla suurelle yleisölle, niin se on paljon yksinkertaisempaa. Lopputulos on kuitenkin aivan sama ja tässä tapauksessa ei tärvätä veronmaksajan varoja. Lopputulos on se, että emme rajoita asiakirjojen saatavuutta. Lopputulos on aivan sama molemmissa tapauksissa. No, tässäpä muutama kommentti joita halusin korostaa. Me olemme yhtä mieltä kaikkien kanssa. Kaikkihan haluavat parantaa asiakirjojen saatavuutta. Kaikilla meillä on vastuumme kannettavana, Meidän täytyy pohtia, mitä voimme tehdä asetuksen lisäksi. Miten voimme, meidän täytyy myös pohtia, miten voimme parantaa asetusta niin, että sitä modernisoidaan ja sen täytyy ottaa huomioon hiljattaiset tuomioistuimen päätökset. Näin me olemme tehneet mitä tulee turkotapaukseen ja muihin, niin asetus kyllä kattaa nämä päätökset ja nyt meidän täytyy täytäntöönpanna asetusta ja pitää huoli siitä, että päätöksiä noudatetaan. Kiitän teitä kaikkia teidän puheenvuoroistanne ja varmasti jatkossakin käymme keskustelua siitä, miten voimme parantaa asiakirjojen saatavuutta. Kiitos. Uh, Kiitos oikein paljon teille, varapuheenjohtaja. Ja lopuksi annan puheenvuoron viimeiselle puhujamme Michael Cashmanille. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. On mielenkiintoista kuunnella varapuheenjohtaja Wallströmiä, koska me kaikki voimme kuunnella keskustelua ja kuulla sieltä sen viestin, jonka haluamme. Minä kuulin vähän muuta – huolenaiheita esitettiin siitä, että komissio on ottamassa nyt askeleen taaksepäin ja jotkut kansallisten parlamenttien edustajat toivat juuri tämän viestin. Minun lähestymistapani on se, että ymmärrän, että komissiolla on hyvät tarkoitusperät. Haluamme rakentaa sen kokemuksen varaan, jota meillä on kerääntynyt seitsemän vuoden ajan. Mutta minä olen tehnyt tätä työtä pitkään, mutta varapuheenjohtaja Wallström on tehnyt avoimuustyötä vielä pidempään, mutta minä palaan tähän nyt entisen poliisin kannalta. Minun on katsottava, miten tätä lakia voitaisiin väärinkäyttää. Ja siksi suositukset ja muutosesitykset, joita minä olen tehnyt, olen tehnyt siksi, että voidaan estää mahdolliset väärinkäytökset. Minä näin kyllä tässä väärinkäytösten mahdollisuuksia siinä, miten asiakirjat uudestaan määritellään. Tämä on helppoa, jos asiakirja ei lähetetä tai työtä saada päätökseen. Se ei ole silloin asiakirja, mutta lainsäädäntöprosessissa tällaisella asiakirjalla voi kuitenkin olla valtava merkitys. Olen ennen siitä, että huomaan, että komission jäsen ei ole niin samaa mieltä, joten meillä on varmasti vielä monia mielenkiintoisia keskusteluja luvassa tämä eri etujen välinen tasapaino. Mielestäni tämä aikaisempi tasapaino on aivan oikea. Sen pohjalla meidän on rakennettava, missä meidän on mentävä pidemmälle. Ajatellen esimerkiksi joitain tutkimuksia. Asiakirjat voidaan julkaista silloin, kun tutkinta on saatu päätökseen, koska kuten sanoin, me haluamme hyvää hallintoa, tehokkaita toimielimiä. Minä soitan sitten yksityisesti takaisin, jos joku minua kysyy, koska en halua tässä kohta avoimuutta. No sanoisin myöskin, että sanottiin, että yleiset asiakirjat eivät voi olla saatavilla. Onneksi yhteisön tuomioistuin käänsi tämän kysymyksen. Ja kun on kyse palvelusta kansalaisille, niin ei ole mitään etuoikeutettua asemaa joka tarkoittaa, että ei tarvitse noudattaa avoimuutta. Etuoikeus on jo se, että palvellaan kansalaisia ja sitä kautta myöskin syntyy velvollisuuksia toimielimille. Työ on helpompaa, jos lähdemme siitä työstä, että kaikki asiakirjat ovat saatavilla, kaikki rekisteröidään ja meillä on hyvin selkeät konkreettiset suuntaviivat siitä, koska asiakirjoja ei rekisteröidä. Ja sitten palaisin siihen, mitä espanjalainen kollega sanoi tasa-arvosta tässä. Minulle tasa-arvo, tasa-arvo tässä on tärkeää. Jos emme tue näitä oikeuksia, aja niitä, niin miten ihmisillä voi olla tämä oikeus, joka heille annettaisiin? Siis tiedon saaminen tietoisuuden lisääminen on tärkeää. Pitäisikö meidän suosia toimittajia? Ehdottomasti ei. Minä en usko tällaisen hierarkian. Kyllä toimittajat ovat lobanneet minuakin. Ehkä syy siihen, että toimittajat eivät käytä tätä asetusta, on se, että heillä on ehkä toisenlaiset menetelmät huolehtia siitä, että he saavat tietoa. Mutta minä haluaisin selkeästi sanoa, että toivon, että kaikkia kansalaisia kohdeltaisiin tasa-arvoisesti. Me olemme keskustelleet kahden päivän ajan vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueesta. Oikeuden perustaan tilivelvollisuus. Kyllä, tietenkin pitää saada riittävästi tilaa pohtia. Kyllä, virkamiesten ja ministereidenkin pitää saada mahdollisuus epäonnistua myös, mutta meidän pitää olla niin rohkeita, että uskallamme tuoda valoa näillekin alueille ja sanoa, että joskus on niin, että tietoa ei voida saada, mutta meidän pitää ajaa sitä periaatetta, että työtä tehdään avoimesti ja seurattavasti aina. Kyllä suojellaan, turvataan tietty tila, jotta voidaan pohtia, miettiä, neuvoa. Ja hulluinkin neuvo, kun minulle ehdotetaan ihan hulluja, niin usein minusta tuntuu, että tämä on loistavaa, koska että olen parat, kun onpa hyvä, että poliitikot saadaan ajattelemaan. No, viimeiset kaksi asiaa. Tietenkin Lissabon muuttaa kaiken, mutta uskon, että voimme tehdä hyvin tehokasta työtä, jos ja kun Lissabon astuu voimaan. Irlannissa mielenkiintoisesti vastustettiin Lissabonia osittain siksi, että kansalaiset olivat sitä mieltä, että he eivät riittävästi tienneet, mitä toimielimissä tehdään heidän nimissään ja miten hallitukset toimivat toimielimissä. Ja tässä vastaisin suoraan Rasasin kysymykseen Suomesta. Artikla 5 kohta 2 minun tarkistuksessani tunnustan, että on olemassa konkreettisia tapauksia, jossa jäsenvaltiot ovat laittaneet tämän tavallaan tällaisen lainsäädäntötaskuun, jos halutaan huolehtia siitä, että heillä on tekijänoikeus ikään kuin tähän asiakirjaan. Minä olen konkreettisen pohjan esittänyt sopimuksessa artiklan 296, joka pitäisi ottaa pohjaksi, jotta voidaan sanoa, että tämä asiakirja ei olisi kaikkien saatavilla. Ja minä lähdin se Shakespeareista, Sancho Panchasta, Don Quixotesta ja lopuksi Elias Learin lopuksi, kun katsotaan, miten valtaa on väärin käytetty, miten prinssit taistelevat keskenään, ja parafraasina lopuksi sanotaan, että ihmisten tekemä väärä elää aina edelleen. Ja hyvä usein haudataan heidän luidensa kanssa. Toivon, että kukaan ei voi manipuloida asetusta 1049 kautta 01 väärin tarkoituksiin. Kiitos oikein paljon. Let me apologize that... Uh, Kiitos. Pahoittelen sitä, että tämä kokouksen osuus saatiin päätökseen vähän myöhässä. Neljäs istunto. Puheenjohtaja Depre pahoittelen, mutta mielestäni tämä keskustelu oli hyvin mielenkiintoista. Voimme sitä analysoida ja ehkä valmistella johtopäätöksiä näin kuukausien ajan Kiitos oikein paljon. Annan seuraavalle puheenjohtajalle herra Gerard Deprelle puheenvuoron.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 aikamme vähän myöhässä, mutta se johtuu vain siitä, että aikaisempi keskustelu oli niin innoittava. Aloitamme viimeisen neljännen istunnon. Sehän on oikeastaan jatkoa ja laajennusta keskustelulle, jota juuri olemme käyneet. julkisten asiakirjojen saannin osalta tässä pohditaan sitä, kuinka voidaan lisätä päätöksenteoprosessin avoimuutta EUn sisällä. Ja ajattelimme varmaan ihan oikein, että tällä alalla olisi aika kiinnostavaa kuulla tiettyjen jäsenvaltioiden edustajia, jäsenvaltioiden, joilla on hyvä maine ja joilla on kokemusta hyvistä käytännöistä nimenomaan kansalaisten kunnioittamisessa ja päätöksentekoprosessin avoimuuden alalla. Avoimuushan on velvoite, joka kohdistuu paitsi EUn toimielimiin, niin myös kaikkiin jäsenvaltioihimme, jos haluamme vahvistaa toimintamme demokraattista oikeutusta. Näiden hyvien käytäntöjen pohjalta toimielimet ja muut jäsenvaltiot voisivat kehittää omaa toimintaansa. Aivan ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenvuoron ministeri Beatrice Askille. Hän on Ruotsin kuningaskunnan oikeusministeri. Olkaa hyvä, Beatrice. Thank you very much, honorable members. Kiitos oikein paljon, arvon parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aluksi sanoa, että minulla on kunnia, että olen saanut kutsun tänne ja olen saanut mahdollisuuden kuunnella käytyä keskustelua. Uskon, että avoimuus, yleensä asiakirjojen saaminen on hyvin tärkeä osa modernia demokratiaa. Näin kansalaiset voivat valvoa, mitä hallinnossa tapahtuu, ja tämä taas parantaa hallinnon tehokkuutta ja toimi korruptiota vastaan ja tämä luo oikeutusta, legitimiteettiä hallinnolle. Minun on tarkoitus lähinnä puhua jäsenvaltioiden parhaista käytännöistä, minun tapauksessa Ruotsista. Avoimuuden alalla siis. Oikeus tutustua julkisiin asiakirjoihin on perustuslakimme ja hallinnomme kulmakivi ja on ollut – niin 1700-luvulta lähtien oikeusministerinä olen vastuussa perustuslaillisista kysymyksistä ja muusta lainsäädännöstä, joka koskee asiakirjojen saantia, ja tässä on työni pohja. Puhun joistain yleisperiaatteista, jotka ovat erityisen mielenkiintoisia keskustelun kohteita, kun nyt keskustellaan tästä asiakirjojen saatavuudesta eu tasolla. Ruotsin perustuslaki antaa kansalaisille oikeuden tutustua kaikkiin asiakirjoihin, joita joku viranomainen laatii. Ketään ei jätetä ulkopuolelle. Tämä lainsäädäntö tarkoittaa sitä, että asiakirja katetaan, esitetään se sitten missä fyysisessä muodossa tahansa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki asiakirjat ovat lopulta saatavilla. Meidän perustuslaissamme on kattava luettelo yksityisistä ja julkisista eduista, joita pitää suojella. Tätä listaa on käytetty salassapito lainsäädäntömme puitteissa. Ja siksi on otettava huomioon, että jos on asiakirja, joka liittyy tähän salassapito lainsäädäntöön, niin sitä ei anneta eteenpäin. Nämä kysymykset käsitellään tapauskohtaisesti ja syyt perustellaan. Meillä on sääntöjä, jotka liittyvät kaikkiin asiakirjoihin riippumatta siitä, mikä on väline. Kansalaisilla on mahdollisuus tutustua, paitsi jos salassapitolainsäädäntö suojelee tiettyä asiakirjaa. Nämä säännöt ovat melko helposti tavallisen kansalaisen ymmärrettävissä ja hallinnossamme ollaan tottuneita käsittelemään tätä lainsäädäntöä, joten erittäin harvoin kuulen mitään valituksia siitä, että tästä syntyisi liikaa työtä tai että tämä olisi jotenkin vaikeasti toteutettavissa. EUn järjestelmässä on monia samantyyppisiä tekijöitä kuin Ruotsissa. Kaikki Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjat ovat kansalaisten saatavissa paitsi, jos on erityissäännöt, jotka suojelevat tätä tietoa. Tärkein ero on se, että vain kolme EUn toimielimistä on katettu näiden sääntöjen kautta, eikä kaikkia toimielimiä. Kokemus mielestäni osoittaa sen, että tällaiset yleissäännöt, jotka kattavat kaikki asiakirjat kaikissa viranomaisissa, antaa kansalaisille laajimman mahdollisuuden tutustua asiakirjoihin. Tärkeää on saada oikea tasapaino – tärkeiden etujen välillä sen välillä, että voidaan suojella arkaluontoista tietoa ja voidaan antaa kansalaisille oikeuksia. Meillä näitä sääntöjä on tulkittu parin sadan vuoden ajan ja, meillä, ja unionissa on tämä laki vuodesta 2001. Tämä toimi mielestäni hyvin samoin kuin kansalliset säännöt, mutta kysyisinkin nyt itseltäni, onko tässä todella muutoksen tarvetta näin pian sen jälkeen, kun tuo asetus hyväksyttiin asiakirjan saamisesta yhteisön tasolla. Minä kuuntelin keskustelua, äskeistä keskustelua suurella mielenkiinnolla. Komission ehdotus tästä asetuksesta ei minun ehkä tarvitse tässä toistaa sanottua, mutta kyllä. Siinä on kysymyksiä, jotka koskevat ruotsinkin keskustelua Ruotsissa käytävää keskustelua. Miten määritellään asiakirja? En ole kuullut mitään käytännön ongelmia siitä, onko jokin asiakirja vai ei. En ole kuullut, että siitä olisi keskusteltu. Siis siitä, että määritelmä olisi liian epäselvä. Kun puhutaan ehdotuksesta, että tietyt asiakirjakategoriat voitaisiin jättää ulkopuolelle, minun käsittääkseni meillä on jo poikkeukset tiettyjä tutkintatapauksia varten. Ja se, että muutettaisiin nyt tätä, ei tunnu mielestäni välttämättömältä. No tämä on keskustelua, jota ei välttämättä tarvitse käydä tässä neljännessä istunnossa ehkä. Mutta kaiken kaikkiaan minun mielestäni riskinä on se, että se mitä tehdään unionin järjestelmässä nyt on, että syntyy vaikutelma, että nyt ei lisätä avoimuutta – Minusta tuntuu, että tässä on vaarana vastakkainen kehityksen kulku. Lisäksi tällaiset säännöt olisivat hyvin paljon vaikeampia kansalaisten ymmärtää. Hyvin selvästi meidän on tiedostettava se, että kansalaisethan näitä sääntöjä lähinnä tarvitsevat, kun he etsivät tietoa. Lakimiehet, yritykset ja niin edelleen, heidän takaa löytyy ihmisiä, henkilöitä. Ja pitäisi ajatella keskusteluissa ei niinkään tällaisia ryhmiä, vaan kansalaisia, jotka lopulta ovat siellä taustalla ja haluavat jotain tietoa saada. joudumme kyllä hankalaan tilanteeseen, jos nyt lähdemme ottamaan takapakkia. Ruotsissa kuljemme toiseen suuntaan, me haluamme vielä enemmän avoimuutta. avoimuusasetuksen lisäksi teemme työtä nyt selkeän kielen parissa, koska tärkeää olisi se, että kansalaiset ymmärtävät, mitä asiakirjoissa sanotaan, mitä lainsäädännössä sanotaan. Se ei ole aina helppoa, kuten tiedätte. Joskus on vaikea jopa lukea Euroopan unionin asiakirjoja. Me nyt pyrimme työstämään myöskin kielenkäyttöä ja Ruotsin puheenjohtajakaudella järjestämme mielenkiintoisen seminaarin tästä aiheesta, koska tässä on sama tavoite – se, että kansalaiset saavat enemmän tietoa siitä, mitä tapahtuu, jotta kansalaiset voivat käyttää hyväkseen perusoikeuksiaan. Lisäksi tässä vaiheessa on puhuttava legitimiteetti- ja luottamuskysymyksistä, jotka mainitsin aluksi. Kaikille poliitikoille on ihan itsestään selvää se, että tärkeää on, että järjestelmää luotetaan – Monet ihmiset pitävät Euroopan unionia tällaisella salakerhona. Ehkä ei ole kohteliasta mainita tätä täällä parlamentissa, mutta kaikki tiedämme, että me tapaamme monia kansalaisia, jotka ovat sitä mieltä, että tiedon saaminen on vaikea. He tuntevat, että heitä ei mitenkään sisällytetä ole, käynnissä olevaan työhön. Ja voimmeko todella olettaa, että kansalaiset tuntevat olevansa osa aktiivista demokratiaa Euroopan unionissa, jos ei työmme avaudu heille paremmin. Olen tässä ehkä vähän puhunut aiheeni sivusta, kun oli tarkoitus puhua parhaista käytännöistä, mutta pakko minulla oli jotenkin kommentoida äsken käytyä keskustelua, mutta Ruotsista vielä yksi tärkeä kysymys siinä työssä, kun pyritään huolehtimaan siitä, että tämä työ tehdään kunnolla kansalaisten nimissä. Rekisteröinti on tärkeä Ruotsin lainsäädännön mukaan kaikki asiakirjat, joita laaditaan tai jotka saadaan tietylle viranomaiselle, pitää periaatteessa rekisteröidä. Ja sitten on mahdollisuus käydä läpi rekisteriä ja näin kansalaiset saavat tärkeän oikeuden. Voidaan saada oikeus saada asiakirja jos oletetaan, että sellainen on olemassa, mutta kaikkein parasta on, että kansalainen voi itse käydä rekisteriä läpi ja katsoa, että onko siellä jotain, joka kiinnostaa. Tämä on tärkeä oikeus Ruotsissa käytännössä. Varmasti parantamisen varaa on ruotsalaisissa rekistereissä, jotta rekistereitä voitaisiin käyttää hyvin sekä hallinnon että kansalaisen kannalta meidän pitää saada riittävästi henkilöstöä, koulutusta, tietoisuuden lisäämistä. Euroopan unionissa – varmaankin saada kattavat rekisterit lähitulevaisuudessa. Ja kun puhutaan rekistereiden käytöstä, niin minun on sanottava, että tämä on usein mahdollisuus yksittäisille kansalaisille etsiä heitä kiinnostavaa tietoa. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiittäisin siitä, että sain näin kommentoida käytöä keskustelua ja tilannetta. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Suuret kiitokset, rouva ministeri, tästä kiinnostavasta puheenvuorosta. Näin heti, mitä seurauksia sillä on Euroopan parlamentille, ainakin mitä tulee selvään sanankäyttöön. Tämä on varmasti sellainen ala, jolla meillä olisi joitakin ponnistuksia tehtävänä tulevalla vaalikaudella myös rekisteröinnin suhteen edistystä olisi tehtävä. No niin, en tämän enempää käytä aikaa, vaan annan puheenvuoron välittömästi Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle tässä vieressä. Herra Kimmo Sasi, olkaa hyvä. Thank you very much, all the chairman. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja, hyvät kollegat. No ladies and gentlemen. I'm grateful for the opportunity to speak about Olen kiitollinen saadessani mahdollisuuden puhua avoimuudesta Suomessa. On erittäin mukavaa, että te olette valinneet Suomen kaikkein avoimuushenkisimpänä jäsenvaltiona yhdessä Ruotsin kanssa. Tähän on hyvät ö, syyt. Vuonna 1999, kun Suomi oli puheenjohtajavaltio, niin avoimuus oli yksi meidän puheenjohtajaohjelmamme prioriteetti ja tämä pistikin pyörän pyörimään. Ja Vuonna 2009 Ruotsin puheenjohtajan aikana asetus hyväksyttiin. On erittäin mukavaa voida puhua Ruotsin ministerin jälkeen ja tämä helpottaa tehtävääni, koska avoimuus, ylipäänsä julkisten toimien avoimuus on ollut kulmakivinä niin Ruotsin kuin Suomenkin hallinnossa aina vuodesta 1766, kun ensimmäinen eh, informaation eh, vapauslaki säädettiin. Suomi oli tuolloin Ruotsin kuningaskunnan jäsen ja siitäpä syystä meillä on sama pohjalainsäädännölle. Mainitsisin, että nimenomaan Anders Sydenius, joka oli suomalainen pappi ja Ruotsin parlamentin jäsen, häntä pidettiin tämän lainsäädännön isänä. Sen tämän 250 vuotta vanhan lain aloitussanat voivat ehkäpä inspiroida teitä. Siinä sanotaan, että kun ajatellaan kuinka suurta etua on suurelle yleisölle siitä, että että lehdistön ja tiedottamisen vapaus on avointa. Ja kun ajatellaan, kuinka paljon vastavuoroista vala- valaistusta eh, eri asioiden, asioista tiedottaminen antaa muun muassa eh, tieteistä kertomiselle ja kuinka hyödyllistä on, että alamaisemme saavat tietoa hallitusjärjestelmistä, niin voimme olla vain tästä yhtä, yhtä mieltä. Meillä on erittäin selkeä pääsy ollut arkistoihin jo vuodesta 1766. Ja jos viranomaiset eivät antaneet tietoa, niin häntä rangaistiin poistamalla hänet virasta. No ei minä nyt sano, että Euroopan unionissa näin tulisi tehdä välittömästi, mutta tämä oli aika tehokas äh, sanktio. Hyvät kuulijat, yhdessä Ruotsin kanssa meillä on edelleen samankaltaisia järjestelmiä, jotka perustuvat samankaltaisiin ajatuksiin avoimuudesta. Tämä on ikään kuin pohjoismainen malli. Kaikkein tärkein tavoite on antaa yksilöille ja muille kiinnostuneille osapuolille mahdollisuus valvoa sitä, kuinka julkista valtaa käytetään ja kuinka julkisia varoja käytetään. Tämä mahdollisuus antaa kansalaisille kyvyn muodostaa mielipiteitä ja osallistua julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa yhteisten asioiden hoitoon. Periaatteessa samalla tasolla se vahvistaa demokra- päätöksenteon demokraattista luonnetta ja legitimiteettiä ja ihmisten luottamusta hallintoon. Jos ajatellaan maidemme kehityskulkuja, niin varmastikin avoimuus on ollut nimenomaan se asia, jota meidän täytyy kiittää tästä kehityksestä. Suomessa asiakirjojen saatavuus on perusoikeus, jonka perustuslaki suojaa. Sen osastossa 12 sanotaan, että kaikki asiakirjat ovat julkisia, ellei niiden julkistamista ole rajoitettu pakottavista syistä. Tämä asetus tahtoo sanoa, että meillä on avoimuusperiaate, joka lähtee siitä olettamuksesta, että avoimuus on sääntö ja siitä poik- avoim- avoimuuden kieltäminen on poikkeus. Ainoastaan siinä tapauksessa, että yksilön etua tulee suojella, asiakirja voidaan julistaa ei-avoimeksi. Sellaiset lait, kuten vaikkapa Sellaiset tahot, kuten vaikkapa perustuslaillinen tuomioistuin, ovat korostaneet useaan otteeseen, että avoimuuden rajoittamista täytyy tulkita hyvin kapeasti. Esimerkiksi copyright-kysymykset voivat muodostaa syyn julkistamisen estämiselle. Se laki, joka pistää lihaa avoimuuslainsäädännön luiden päälle on niin sanottu hallituksen toimien avoimuutta koskeva lainsäädäntö vuodelta 1999. Sitä sovelletaan kaikkiin julkisiin viranomaisiin mukaan luettuna tuomioistuimiin ja kunnallisiin viranomaisiin. Sitä sovelletaan myös sellaisiin asiakirjoihin, jotka ovat yksityisten henkilöiden halussa, kun nämä toteuttavat jotain julkista tehtävää. Asiakirjan määritelmä on neutraali ja se kattaa erilaiset viestit ja esitykset, jonka viranomainen on valmistanut tai ottanut vastaan. Niin sanottujen ei-asiakirjojen luettelo on hyvin lyhyt ja yksityiskohtainen. Mm. Säädökset siitä, koska asiakirjat täytyy asettaa julkisesti saataville, säädetään sillä tavalla, että korostetaan mahdollisimman varhaista saatavuutta. Joissain tapauksissa saatavuutta voidaan rahoittaa rajoittaa, jos niiden käsittely ei ole vielä saatu päätökseen ja salaisuus, salassapito on olennaista intressien suojelemiseksi. Julkisilla viranomaisilla on velvoitus aktiivisesti edistää asiakirjojen avoimuutta. Täytyy myös edistää hyvää tiedon käsittelyn käytäntöä niin, että asiakirjojen käsittely on avointa viranomaisten täytyy myös pitää saatavilla sellaisia asiakirjoja, jotka sisältävät tietoa lainsäädäntöaloitteista ja tärkeistä vireillä olevista asioista. Asiakirjojen saatavuusoikeus ei voi olla absoluuttinen oikeus. Tietenkin tärkeitä julkisia ja yksityisiä intressejä täytyy suojella ja sen vuoksi hallituksen avoimuutta koskee koskeva lainsäädäntö sisältää yksityiskohtaisen luettelon rajoitteista. Nämä rajoitteet on laadittu niin, että on otettu huomioon avoimuuden, tämä perustuslaillinen avoimuuden periaate. Salassapito rajoitetaan ainoastaan absoluuttisesti välttämättömiin kysymyksiin, jos esimerkiksi erittäin tärkeät taloudelliset intressit tai kansainvälisen yhteistyöhön liittyvät seikat ovat kyseessä. Suurin osa rajoituksista on laadittu niin, että asiakirjojen salaisuus riippuu tapauskohtaisista haitoista, joita saattaa koitua niille henkilöille, joita julkistaminen saattaisi haittaa, haitata. Toisin sanoen, rajo, rajoitukset avoimuuteen täytyy tulkita hyvin kapeasti. Nyt muutama esimerkki siitä, kuinka avoimuussääntöjä on sovellettu Suomessa. Esimerkiksi virkamiesten matkakulukorvaukset kai ovat julkista tietoa. Kaikki kuitit ovat julkista tietoa. Ne julkistetaan säännöllisesti. Myös kaikenlaiset edustuskustannukset ovat julkisia, jos ministeri tarjoaa jollekin jotain, niin kaikilla on oikeus tietää mitä ja mihin hintaan. Suomen pankissa muun muassa auton kuljettajien täytyy kirjata, mihin hän ajaa ja milloin ja kenen kanssa, joten tämäkin tieto on julkista. Eli jokainen tietää, mihin Suomen Pankin johtaja ajelee. On myös tehty liittyy, ehdotus, joka liittyy verolainsäädäntöön. On tehty tiettyjä laskelmia sen seuraamuksista. No, eräs ö, valtiovarainministeriön henkilö ö, tarkasteli näitä laskelmia, ö, teki siitä yksityisiä muistiinpanoja ja sen jälkeen on todettu, että kaikki nämä laskelmat, yksityisetkin muistiinpanot ovat julkisia. Ja neljänneksi esimerkiksi maatilojen tuet. Niistä on keskusteltu paljon Suomessa. On myös keskusteltu siitä, että julkisia tukia yrityksille täytyy, niiden täytyy olla julkista tietoa. Se ehdotus, jonka komissio on esittänyt, sitä tarkastelemme hiukan kriittisellä silmällä. Meille ehkäpä kaikkein hälyttävintä tässä ehdotuksessa on selkeä tendenssi siirtää useita asiakirjoja täysin tämän asetuksen sovellusalan ulkopuolelle. Tätä tendenssiä voidaan havaita monissa ehdotuksissa. Näyttää siltä, että mitä harvemman asiakirjan tämä asetus kattaa, sen vähemmän byrokraattista taakkaa instituutioille koituu, mutta tämä on lyhyt, äh, aika lyhytnäköistä toimintaa, koska tällä tavalla monet asiakirjat eivät koskaan enää päätyisi suuren yleisön äh, käteen. Kuitenkin, jos halutaan toteuttaa perusoikeuksia, äh, siis sillä on hintansa, mutta tämä hinta saadaan takaisin parempana lainsäädäntöprosessina ja suurempana demokraattisuutena. Lopuksi haluaisin korostaa hallintokulttuurin roolia. Nimenomaan hallinnon ja instituutioiden asenne avoimuuteen on tärkeä. Edes hyvät lait eivät takaa hyvää käytäntöä ja pelkäänpä pahoin, että tämä komission ehdotus osoittaa, että asenne avoimuuteen on hiukan hatara ynnä hutera. Eli jos tämä pätee tähän ehdotettuun lainsäädäntöön, voidaan uskoa, että se pätee paljon muihinkin, yleisemminkin hallintokulttuuriin. Tämä on huolestuttavaa. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Kimmo Sassi. Kiitokset, herra Kimmo Sassi, tästä esityksestä, joka osoittaa, että olemme todellakin oikein valinneet paneelin jäsenemme, koska ainakin <clears throat> verrattuna muihin maihin, kuten omaani, jonka hyvin tunnen, niin kyllä kyllä, kyllä teillä ollaan aika paljon pidemmällä näiden hyvien käytäntöjen osalta. Nyt siirrymme parlamentin jäseniin. Täällä on viisi puheenvuoropyyntöä. Jos haluamme saada kiinni viivästyksemme, niin sovellan kolmen minuutin puheaikaa jokaiseen puhujaan. Aivan ensiksi puheenvuoro senaat, Espanjan senaatin edustajalle Cario Dias Tekerolle. Olkaa hyvä. Sempre. Come no? No? Eh, buenos días, señor presidente. Muchas Kiitoksia puheenjohtaja. Keskustelin tässä Italian kollegan kanssa. Hyvää päivää, herra Sasi. me olekaan nähneet kesän jälkeen. Me emme ole venäläisiä, mutta olimme tuolla neuvoston kokouksessa se oli tuo oikeusasioiden ja ihmisoikeusasioiden kokous. Siellä tapasimme. Haluaisin vielä palata tähän samaan asiaan, josta on puhuttu koko tässä keskustelussa. Kysymys ei ole niinkään siitä, kuinka korostamme näitä hyviä ja oikeudenmukaisia tapoja, joita meillä kaikilla on. Koska jos olemme niin hyviä ja oikeudenmukaisia niin miksi sitten edelleen jaarittelemme tästä, jos kerran kaikki olemme tästä yhtä mieltä ja kaikki puhumme samaa kieltä ikään kuin varmaankin jotakin eroa on siinä, mitä sanomme ja mitä todella tapahtuu kansalaisten jokapäiväisessä elämässä kaikkialla Euroopassa. Ajattelenkin, että tämä ero jokapäiväisen elämän ja puheiden välillä liittyy aika paljon siihen sankaruuteen, josta on kysymys, kun kansalaiset omistavat aikaa tiedon hankkimiseen, ne joutuvat menemään luukulta luukulle ja lopulta ehkä saavat hieman tietoa siitä, mikä heitä kiinnostaa. Elämme nyt vuotta 2009 ja puhumme proaktiivisesta toiminnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista. Olen täällä keskustelussa keskustellut muiden kollegoiden kanssa ja pohdimme, että tämä avoimuutta koskeva ongelma koskee tiedon saatavuutta. Ei, ei, ei kansalaisten pitäisi olla mitään sankareita, jotta he saisivat tiedon käsiinsä. Mistä syystä pitää käyttää näin paljon tietoa, koska vaikka meillä on eh, internetkin käytössä. Pitää henkilökohtaisesti käydä tapaamassa ihmisiä ja sitten paperiversiona kerätä näitä tietoja. Miksi näitä tietoja ei voisi saada käytettävissä välittömästi tietokoneella omassa kodissaan? Sieltä voisi saada paikalliselta viranomaiselta tietoa kaupunkisuunnittelusta tai julkisista hankinnoista, miksi tietyt hankinnat annetaan yksille yrityksille ja toisille ei, että saataisiin myös perustelut näkee, näkyviin helposti. Tai sitten vielä tämä asia, joka koskee sitä, että mm, julkista tilin päätöstä tarkastellakseen on siirryttävä itse paikasta toisen. Täällä kuulimme kokemuksen näistä kahdesta maasta ja esimerkki siitä, kuinka helpotetaan kansalaisten tiedonsaantia omasta, kosa, omasta kodistaan käsin. Kiitoksia, puheenvuor- Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, magnifique, chers collègues, trois minutes juste. Hienoa, kolme minuuttia täsmälleen. Onnittelut. Nyt annan puheenvuoron Thierry Polanskille. Oui, uh, monsieur. Uh, Thierry Polanski. Herra Thierry Polanski, Tsekin äh, tasavallan äh, eduskunnasta. Olkaa hyvä. Předající, děkuji za slovo a za to, že mohu Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä tästä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro. Tämä ja edeltävä kohta esityslistallamme ovat asioita, jotka liittyvät nimen omaan parempaan näkyvyyteen ja avoimuuteen. Mielestäni on hyvä asia, että vuonna 2006 komissio lanseerasi avoimuusaloitteen. Minua kiinnostivat muutamat tilastotiedot, joita kuultiin. Haluaisin esittää teille tässä tilastoja, koska sanotaan, että noin 2500 lopparijärjestöä toimii. Ähm, Brysselissä 50 000 ähm, lobbaria, luonnollista henkilöä, ja näistä noin kolmannes on rekisteröityjä, eli näitä jollain tavalla kontrolloidaan. No, lobbailu voi olla hyödyksi, se voi olla hyödyllistä. Se voi tuoda muassaan ammatillisia, teknisiä ulottuvuuksia, ajatuksia, jotka liittyvät siihen, kuinka tulevia lainsäädäntöprosesseja jatkossa to- toimeenpannaan. Mutta nämä tilastot kertovat minulle, että itse asiassa suurin osa lobbailutoiminnasta toteutetaan kaiken kontrollin ja valvonnan ulkopuolella. Euroopan parlamentti on sopinut loppailun määritelmästä. Se on sellaista toimintaa, jonka tarkoitus on vaikuttaa päätöksentekoprosesseihin Euroopan unionin toimielimissä. Tämä määritelmä ainakin minusta vaikuttaa siltä, että että lobbailutoimet ovat siis äärimmäisen tärkeitä. Ja siksi tulisi Euroopankin parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla ja muutenkin politiikoilla tulisi olla mahdollisuus rajoittaa tiettyjä hyökkäyksiä, koska muussa tapauksessa poliitikot saattaisivat altistua aivan suhteettomaan vaikuttamiseen ja loppailuun. Kysymykseni kuuluukin, että tulisiko meidän pohtia näiden asiakirjojen tarkistamista, jotka liittyvät lobbailuun, eikö tulisi ottaa käyttöön sitova rekisteröinti. Siksi sillä tavalla saisimme hyvän tasapainon laittoman ja laillisen lobbailutoiminnan välille. Ne organisaatiot, jotka ovat rekisteröityneet, niiden tulisi kunnioittaa sitä toimintasäännöstöä, joka on jo hyväksytty, ja niillä tulisi olla selkeä rahoitus. Kiitos. Eh, merci beaucoup, monsieur Polanski. Kiitoksia, herra Polanski. Käsittelitte todella tärkeää asiaa. Nyt annan puheenvuoron herra Anders Galasowskille Puolan parlamentista. Olkaa hyvä. Lesi, vous avez la parole. Dziękuję bardzo. Kiitos paljon. Aluksi haluaisin sanoa, että pohjoisesta saamme tällaisen tuulahduksen hyvistä käytännöistä, kun puhutaan avoimuudesta ja asiakirjojen saamisesta. Sitten että voidaan seurata läheltä, miten viranomaiset toimivat. Tästä voimme vain onnitella. Puolassa kansalaiset ovat vakuuttuneita siitä, että internetissä olevat julkiset asiakirjat eivät ole oikeita ja täydellisiä, niin että tietoa pitää oikeastaan saada suoraan virkamieheltä, jotta se olisi totta. Tämä on siis todella vakaumus, joka on olemassa kommunisti ajoista alkaen, joten kansalaiset eivät edes pyri etsimään tietoa internetistä, vaan mieluummin halutaan tietää, miltä virkamieheltä saataisiin oikeaa tietoa esimerkiksi siitä, miten EUlta voidaan tukivaroja saada. Ja valitettavasti minun on sanottava, että usein ihmiset ovat oikeassa, vaikka ei aina. Usein internetissä esitetty tieto on hyvin yleisellä tasolla. Sieltä ei ehkä aina saada oikeita vastauksia, mutta jos ajatellaan jotain myönteisiä kokemuksia, joita olemme kuulleet täällä tänään ministereiltä, niin minä haluaisin myöskin puhua kielteisistä käytänteistä, joita nähdään Puolassa. Meillä on instituutti kansallisen muistamisen instituutti. Tässä on kyse minusta tuosta kommunistiajalta ja kun olen keskustellut täällä portugalilaisen kollegan kanssa, niin no, toimittajilla on oikeus saada sieltä tietä ja sitten voidaan tästä lukea lehdistössä, mutta kaikilla, joilla on oikeus saada tietä tietoa, niin voi olla vaikeuksia nähdä, vastaako lehdistön tiedot todella tosiasioita. Tiedonhan pitää olla kaikkien kansalaisten saatavilla samoin ehdoin. Ei voida ajatella, että kansa jaetaan eri luokkiin. Joillekin annetaan helpompi asiakirjojen saamismahdollisuus. Tietenkin on muistettava, että on olemassa myöskin tieto, jonka pitää voida olla luottamuksellista. Kiitos. Monsieur Galasovs. Kiitoksia, herra Galasovski. Seuraavaksi puheenvuoro Italian senaatin kollegamme Giacomo Santini. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. On oikein hyödyllistä laajentaa tätä avoimuuskeskustelua. Aikaisemmin viittasimme lähinnä Euroopan unionin toimielimiin, mutta nyt laajennamme keskustelua kansalliseen tasoon. Se on hyvä. Sieltähän alkaa kansalaisten avoimuusvaatimuksetkin. Tämä merkitsee tietenkin sitä, että, että pääsyä asiaan Kirjoihin helpotetaan, mutta myös voidaan osallistua paremmin lainsäädännön muotoiluun alusta asti ja otetaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen panos mukaan jo lain valmisteluvaiheessa. Tämä vastaa kansalaisten odotuksia ja tähän liittyy myös monien painostusryhmien työ myös Euroopan tasolla alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean rooli, niillähän on myönteinen lobbausrooli komissioon päin. Omassa maassani Italiassa meitä voidaan kritisoida monista asioista, mutta jossakin tapauksessa olemme myös etulinjassa. Tässä tapauksessa meillä on laki vuodelta 90, jonka hyväksyi Italian parlamentti, jossa, sanota, jossa säädetään yleissäännöistä koskien kansalaisten osallistumista hallinnolliseen toimintaan. Kun laki astui voimaan Italiassa, niin kaikki julkisen hallinnon asiakirjat hallituksesta, parlamenteista, alueiden hallinnosta ja läänin hallinnosta avattiin kansalaisille. Ne ovat kansalaisten saatavilla ja on vain hyvin harvoja poikkeuksia, jotka on perusteltu yksityisyydelle tai julkisella turvallisuudella. Muut kaikki asiakirjat ovat julkisia. Käytetään ehkä vähän liikaakin teknisiä välineitä niiden jokainen eh, parlamentin molempien kamarien istunto on internetissä ja, ja televisiolähetyksessä suorana lähetyksenä ilman mitään leikkelyä ja 30 minuuttia istunnon jälkeen eh, internetistä löytyy yhteenveto kirjallisena. Edelleen on helpotettu kaikkia erikoisia, erikoisia TV-lähetysten eh, saatavuutta ja niin edelleen. Tämä myös yksinkertaistaa suhteita kansalaisiin päin, kun vältetään ylimääräinen jäsen, parlamentin jäsenten työ. Ei tarvitse erikseen tiedottaa, koska kansalaiset saavat suoran lähetyksen tiedon. Puhutaan osallistuvasta hallinnosta ja se tyydyttää kansalaisia. He protestoivat vähemmän ja edelleen esitetään vähemmän kanteluita hallinnolle. Tähän liittyy myös toimielinten vastuu. Kyseessä on oikeus, kansalaisten oikeus saada perusteluja hallinnolle päätö, päätöksistä. Hallinnolla on velvoite antaa perustelut sitä pyydettäessä tästä voidaan vetää se johtopäätös, että ei kansalaisilla on tarve osallistua täysin vapaasti. Vapaus osallistua siis ja toisaalta turvallisuus voida toimia tällä tavalla. Ja lopulta myös oikeus niin, että täytäntöön pannaan oikealla tavalla näitä taattuja oikeuksia. Äh, kiitoksia, kiitoksia Giacomo Santinille. Nyt puheenjohtajalta hävisi mikrofoni. Tsekin tasavallan senaatin edustajalle puheenvuoro. také do Hyvä puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Minäkin haluaisin kantaa korteni kekoon tähän keskusteluun, joka koskee Eurooppaa eurooppalaisten lainsäädäntöprosessien avoimuutta. Puhun Tsekin senaatin puolesta. Sehän on seurannut hyvinkin läheltä kaikkia eurooppalaisia aloitteita, jotka liittyvät parempaan sääntelyyn ja päätöksenteon parantamiseen. Olen viitannut tässä parempaan sääntelyyn ja avoimuusaloitteeseen. Senaatti on tutkinut kaikkia uusia säädöksiä, jotka ovat olleet tulosta Lissabonin sopimuksesta, ja yhden tarkoitus on ollut parantaa avoimuutta ja kansalaisten osallistumista eurooppalaiseen keskusteluun. Haluaisin kertoa teille eräästä aloitteesta, joka perustuslakivaliokunnallemme esitettiin. Minä olen sillä puheenjohtajana. Se liittyy kansalaisten parempaa osallistumista lainsäädäntöprosesseihin haluttiin ottaa käyttöön niin sanottu, sanotut kollektiiviset kommentit. Mutta kysymys kuuluu, mi, miten tärkeinä näitä kollektiivisia kommentteja sitten tulisi pitää? Mikä niiden painoarvo olisi? Meidän ehdotustemme mukaisesti näitä kollektiivisia kommentteja tulisi kohdella samalla tavalla kuin vaikkapa muiden ministeriöiden eh, kommentteja, joita on esitetty konsultaatioprosessien aikana. Ja lain, la, lakiehdotuksen laatijan velvoite olisi julkistaa säädösteksti jo valmisteluvaiheessa. No, valitettavasti tätä ehdotusta ei lainsäätäjämme tukenut, ja on todettava, että tästä huolimatta on ministeriöitä, jotka jotka julkistavat jo lainsäädäntöehdotusluonnoksia. Näin oli esimerkiksi hiljan hyväksytyn rikoslainsäädännön laita tai työlainsäädännön laita. Relevantti ministeri sai jopa 10 000 kommenttia kansalaisilta ja otti ne huomioon tämän, tätä tulisi priorisoida tällaista toimintaa paitsi Euroopan parlamentissa myös kansallisessa parlamentissa. Kiitos. Euh, merci à notre collègue. Euh, Kiitoksia Virina Ripinovalle. Nyt annan puheenvuoron Maurizio Turkolle, Italian kansalliskokouksesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Neuvoston edustaja ehdotti, että asiat kirjat ennen julkaistamista tarkistattaisiin niiden vahingollisuuden kannalta. Toisin sanoen tuomioistuimen tuomion jälkeen, jossa 13 tuomari yksimielisesti tuomitsivat neuvoston sekä poliittisesti että juridisesti sekä neuvoston että komission ja neuvoston oikeudelliset yksiköt siis tuomittiin avoimuuden puutteesta syystä, että ne eivät halunneet toimittaa tietoja, jotka koskivat oikeudellisia lausuntoja, jotka liittyivät lainsäädännölliseen prosessiin. Ja todella parlamentin jäsen, siis minä itse tein tämän kantelun. Rouva ministeri, arvostin suuresti teidän puheenvuoroanne ja arvostin Ruotsin toimintaa tässä tuomioistuinmenettelyssä. Se oli ainoa valtio, joka oli osallisena. Puhuitte siitä, että unioni nähdään ikään kuin salaisena salakerhona. Ei se ole mikään vaikutelma, se on tosiasia. Haluaisin esittää kysymyksen, mitä Ruotsin kuningaskunta aikoo tehdä, jotta voitaisiin julkistaa neuvoston kansallisten valtuuskuntien kannanotot silloin, kun päätöksiä ei tehdä yksimielisesti. Kiitoksia. Äh, merci Mauricio. Äh. Kiitos Mauricio. Tässä olikin puhujalista. En tiedä, haluaako joku teistä vielä pyytää puheenvuoroa. Tiedä, jos joku oli jo pyytänyt puheenvuoroa, mikä olisi sitä huomannut, mutta näin ei taida olla, joten kaikki ovat voineet puhua niin halutessaan. Nyt aloitamme toisinpäin. Annan puheenvuoron ensin Kimmo Sasille. Hän voi vastata näihin puheenvuoroihin ja tämän jälkeen annan puheenvuoron oikeusministeri Beatrice Askille. Thank you very much, Honorable Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. As far as delivering information through... Mitä tulee internetin kautta välitettävään tietoon, mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että viranomaiset pyrkivät saattamaan internettiin niin paljon tietoa kuin mahdollista ja niin saatavalla, helposti saatavalla tavalla kuin mahdollista. Mutta ei ole mitään järkeä saattaa kaikkia tietoa internettiin. Esimerkiksi edustuskuitteja. Jos kaikki nämä kuitit saatetaan internettiin, niin siellähän on ihan älytön määrä tietoa. Ja sitten tulee olemaan vaikea löytää olennaista tietoa joten jonkinlainen järkevyystesti tulisi tehdä. Eli että kyseessä pitää olla pyydetty tieto, tärkeä tieto, ja sitä asetettaisiin sitten internettiin. Mutta jos vaikkapa joku ministeri tai virkamies käyttäytyy tavalla, joka aiheuttaa keskustelua, niin silloin tulee olla mahdollisuus mennä ministeriön pakeille ja sanoa, että haluamme nähdä tämän henkilön nämä ja nuo kuitit jotta voitaisiin nähdä, onko to käyttäydytty tavalla, joka saattaa herättää epäilyksiä. Eli mahdollisimman laaja pääsy tietoihin, mutta kun internetiä käytetään, niin informaatiota täytyy olla tavalla, joka on helppo löytää. Eli jos internetistä tehdään liian monimutkainen, eli että sieltä on vaikea löytää tietoa, niin on ymmärrettävä, että kun tavallinen pihtiputan mummo käyttää internettiä, täytyy olla yksinkertainen järjestelmä, josta tieto löytyy. Eihän ihminen välttämättä aina tiedä, että minkä otsakkeen alta jotain lakitekstiä esimerkiksi löytyisi. No, mitä sitten tulee loppailusääntöihin? Tämä nyt ei ole minun erikoisalaani, mutta tärkeää mielestäni on se, että säännöt ovat selkeät. Niin, että ne säännöt, joita asetetaan, eivät aseta kapulaa rattaaseen, kommunikaation rattaaseen. Kommunikaation toteutuminen on tärkeää, mutta avoimuus on myös hyvin tärkeä, se on hyvä tapa toimia. Eli jos ö, kaikki kontaktit ovat julkisia ja täytyy tietää, onko meppi tai parlamentaarikko ollut tekemisissä jonkun lobbajan kanssa, syönyt paljon ö, lounaita tämän tai tuon lopparin kanssa, niin silloin tietysti voidaan tehdä jotain johtopäätöksiä siitä, millä tavalla tämä loppari on vaikuttanut hänen päätöksiinsä. No mitä tulee sitten vuotoihin, tietovuotoihin? Jos on tietoa, jota kellään muulla ei ole, ja sitä voidaan käyttää poliittisena välineenä. No, avoimuudella halutaan tietysti välttää tällainen vehkeily. Avoimuuden idea on se, että kaikilla on vapaa pääsy tietoon, kaikilla on sama tieto ja kaikilla on sama yhtäläinen pelikenttä, samat toimintaedellytykset niin, että kukaan ei voi hyötyä tilanteesta, jossa hänellä on yksin käsissään tietoa. Jos järjestelmä ei toimi hyvin eikä ole riittävästi avoimuutta, niin se ei vetele. Ja näin oli asian laita 90-luvulla. Usein kävi niin, että jos halusi vaikuttaa asioihin, niin vuoti tietoa lehdille ja niin edespäin. Tämä ei mielestäni vedellyt. Täytyy olla tasa, kaikilla täytyy olla tasapuoliset toimintaedellytykset niin, että lopputulos, prosessin lopputulos on sitten hyvä. Mitä tulee kansallisiin kantoihin ja kansallisten kantojen julkistamiseen, ennen ministerineuvostojen kokouksia, niin no tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni, mutta olisin varovainen. Muistan, että kun olin ministeri, pyysimme parlamentilta tiettyä joustavuutta. Kun näimme, kuinka kun, nä, kun lausuntoja nähtiin valiokunnissa ja koreperässä jo ennen ö, ministerineuvoston kokousta ja nähtiin, että miten lausunnot muuttuvat matkan varrella, niin täytyy olla mahdollisuus tähän joustavuuteen muuttaa lausuntoja matkan varrella. Jos lausunnot julkistetaan, niin on paljon hankalampi olla joustava ja tämä mutkistaa päätöksentekoa. Ymmärrän kyllä, että aina on parempi, jos kansalliset kannat voitaisiin julkistaa välittömästi ja kaikki välittömästi tietäisivät ne. No parlamentissa sitten tiedettäisiin, mikä on Suomen kanta. Ja on tärkeää, että jos erilaisia kantoja on, niin hallitus voi pyrkiä tekemään synteesiä näistä kannoista ja ottaa huomioon kaikki kannat. Mutta jos päätöksiä yritetään tehdä 27 jäsenvaltion välillä, täytyy olla vähän joustovaraakin. Ja tässä yhteydessä Toivoisin, että maiden ei tarvitsisi julkistaa ennen ministerineuvoston kokouksia kantojaan, mutta olennaista on sen, että kokouksen jälkeen kaiken tulisi olla julkista. Eli kun on saatu lopputulos, silloin voimme analysoida, miten lopputulokseen on päädytty. Eli poliittista prosessia voidaan sitten arvioida – Esimerkiksi voidaan pohtia ja arvioida sitä, miten oma maa on osallistunut prosessiin ja kansalaiset voivat sitten kritisoida ehkäpä prosessia. Eli prosessin tultua valmiiksi ihmisillä tulee olla oikeus esittää arvioita sen kulusta. Kiitos. Euh, merci beaucoup. Je passe maintenant... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Ruotsin kuningaskunnan oikeusministerille Beatrice Askille. No, will not repeat. Kiitos oikein paljon. En jo toista kaikkea Rasasin sanomaa, koska minun kantani on lähes täysin sama. Ensinnäkin espanjanlainen ystävämme täällä kysyi, mitä teemme internetille ja miten internettiä Ruotsissa käytetään. Voisin sanoa, että kuten useimmissa maissa, niin mekin käytämme nettiä paljon tiedon jakamiseen, mutta toisaalta kyse ei ole kaikesta tiedosta, vaan hallinto tässä valitsee, mikä tieto sinne laitetaan, mutta tämä ei ratkaise tuota tiedon tarpeen ongelmaa. Meillä on monta hanketta käynnissä e-hallinnon parissa. Pyrimme saamaan lisää toimintaa tietokoneille. Ja sitten meillä on toisenlainen lähestymistapa, kun puhutaan tiedonsaamista. No, tämä työ on kesken, mutta voimme tietenkin antaa sähköpostitse asiakirjoja ja muita kansalaisille, mutta kaikilla meillä on se ongelma, että monet asiakirjat eivät ole tietokoneella. Niitä ei ole tässä muodossa ja siksi emme voi käyttää sitä täysin tänään. Ensiksi sanoisin, että pitäisi Ensinnä pyrkiä siihen, että rekisteri saadaan nettiin, että ihmiset voivat tietää, mitä tietoa on saatavilla, koska silloin on helpompi tiedon saatavuus. He tietävät, mitä tietoa on tarjolla, ja sitten sitä tietoa voidaan pyytää. Mutta tämä on kysymys, jota meidän tulee vielä työstää. Mitäkseni puolainen kysyjä puhui lobbaajista ja ongelmista, joita kohtaamme unionissa. Sanoisin, että totta kai tuo on kysymys, jo meidän on etsittävä vastauksia. Avoimuus on yksi asia. Kansalaisten tiedon saaminen on yksi seikka ja lobbajakysymys on ratkaistava toisin. Väärää välinettä ei voida käyttää tässä yhteydessä. Näiden asioiden sekoittaminen ei ole hyvä tapa, koska ei voida estää välttää epäreilua lobbaamista niin, että suljetaan ovet tavalliselta kansalaiselta. Ja niin tehtäisiin, jos käytettäisiin näitä sääntöjä lobbaamistapauksessa. Mitä tietovuotoihin tulee, olen suomalaisen kollegan kanssa samaa mieltä. Viimeisenä haluaisin todeta sen seikan, että kun pohdittiin mitä teemme puheenjohtajakaudellamme? Täällä kommentoitiin sitä. On ihan totta, että poliitikot puhuvat vähän vapaammin ja enemmän, jos he voivat luottaa siihen, että nämä tiedot eivät kaikki ole seuraavan päivän lehdissä. Ja sinun on ehkä helpompi mennä sitten viemään tiedotusvälineisiin tiukkaan kantaa. Meillä on Haakin ohjelman jälkeinen ohjelma pitkäaikavälillä ja kysymykset, jotka liittyvät avoimeen ja seurattavuuteen, selkeään kieleen ja niin edelleen, ovat sellaisia kysymyksiä, joita tuossa työssä on käsiteltävä. Ja nyt odottelemme komission kertomusta toukokuulta ja me työstämme tätä ohjelmaa Ruotsin puheenjohtajakaudella. Tässä ei ole mitään helppoa tietä, mutta nyt välitön tehtävä meillä on se, että meidän tehtävä työtä komission kanssa tämän avoimuustyön pohjalta. Koska minä olen keskusteluista saanut sellaisen käsityksen, että siellä olisi vähän parantamisen varaa. Kiitos. Euh, merci beaucoup, madame la ministre. Kiitoksia, rouva ministeri. Nyt ohjelman mukaan annan puheenvuoron päätelmiä varten Euroopan oikeusasiamiehelleen herra herra Nikiforos Diamandurosille. Hän on hyvässä asemassa, koska hän saa valituksia kansalaisille, joten hänellä on varmasti kokemusta siitä, kuinka turhautuneita kansalaiset ovat Euroopan unionin toimielimien ja niiden harjoittaman politiikan kanssa. Pyydän häntä käsittelemään seuraavaa kysymystä. Mitä innoitusta EUn toimielimet voivat saada jäsenvaltioiden parhaista käytännöistä avoimuuden ja hyvän hallintotavan aloilla? Varmasti tässä on, kannattaa ottaa erityisen hyvin huomioon kaksi edellistä puhujaa. Hyvä oikeusasiamies, puheenvuoron teidän. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on suuri ilo osallistua tähän kokoukseen yritän tietenkin välttää kansalaisten turhautumisongelmia ja keskittyä pikemminkin avoimuuteen ja hyvään hallintotapaan. Puhun teille englanniksi, koska huomiot oli valmisteltu englanniksi. Uh, Mr. President. Ennen kuin menen valmisteltuihin huomioihini, niin haluaisin esittää pari lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin haluaisin kiittää kiittää ministereitä, ministeri Askia ja herra äh, Sasia näistä erittäin tärkeistä huomioista. Olen myös ottanut vaarin niistä kysymyksistä, joita täällä on esitetty. Ne minulle oikeusasiamiehen ominaisuudessa tarjosivat paljon uutta tietoa. Avoimuus on äärimmäisen tärkeä asia paitsi oikeusasiamiehelle myös itse Euroopan unionille – ja tässäpä yhteydessä haluaisin sanoa, että avoimuus, luottamus, legitimiteetti, tilivelvollisuus, jopa selkeä kielenkäyttö ovat erittäin tärkeitä asioita. Eiväthän ne ole tietenkään tavoitteita sinään, vaan keinoja tavoitteen saavuttamiseksi, ja tavoitehan tässä nimenomaisessa historiallisessa tilanteessa on se, että miten tuomme unionia lähemmäksi kansalaisia, miten vahvistamme sitä, että miten edistämme sitä, että kansalaiset luottaisivat unioniin paremmin. Haluaisin tästä hiukan puhua. Lopu sanoisin vielä sen, että olen erittäin tyytyväinen siihen, että täällä on paikalla Mauricio Turko, Ensinnäkin tuomioistuimen hiljan tekevän tuomion vuoksi. Se on oikeusasiamiehenkin kannalta erittäin tärkeä asia. Se avasi uusia reittejä unionin avoimuudelle ja vahvisti ne kannat, joita oikeusasiamies oli ylläpitänyt jo useita vuosia. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kuulijat. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette kutsuneet minut tähän yhteiseen kokoukseen ja pyytäneet minua puhumaan aiheesta, minkä, millä tavalla Euroopan unionin instituutiot voivat inspiroitua kansallisten parlamenttien parhaista käytänteistä. Demokratiassa avoimuus ja hyvä hallinnointi pitävät sisällään kansalaisten vastuullistamisen. Euroopan neuvoston yleissopimus, joka liittyy liittyy asiakirjojen saatavuuteen, tunnustaa tämän. Se tunnustaa myös sen, kuinka tärkeää hyvä hallinnointi on. Nimenomaan avoimuus mahdollistaa sen, että kansalaiset voivat tarkastella julkisten viranomaisten toimia, voivat arvioida heidän suoritustaan ja asettaa heidät myös tilivelvollisiksi. Avoimuus mahdollistaa sen, että kansalaiset voivat tehokkaasti käyttää muita poliittisia oikeuksia, esimerkiksi sananvapautta, ja voivat osallistua julkiseen toimintaan. Mitä tulee siihen, kuinka voidaan inspiroida jäsenvaltioiden parhaista käytänteistä, niin ensinnäkin haluaisin puhua lainsäädäntöprosesseista. Tietääkseni kukaan ei vakavasti kyseenalaista jäsenvaltioiden lainsäädäntöprosessia. Sen täytyy olla täysin avoin. Valitettavasti kuitenkin poikkeuksia on Euroopan unionin tasolla. Lokakuussa 2005 suositin, että neuvoston tulisi harkita uudemman kerran sitä, jos se on torjunut jonkin asiakirjan julkistamisen. Ja minun suostustani tuettiin. Vaikka tällä alueella edistystä on tehty, niin neuvosto ei vielä täysin noudata suositusta, koska lainsäädännön avoimuus on kiistatonta kansallisessa lainsäädännössä niin kansallisissa puitteissa yleensä tarkastellaan sitä, mitä tapahtuu ennen lain laatimista, eikä mitä tapahtuu sen jälkeen. Euroopan unionissa on parannettu poli, politiikkojen lakien laatimista. Ja sitä on myös parannettu, kuinka lainsäädännön noudattamista on valvottu. Komissio muun muassa julkistaa poliittisten ehdotustensa vaikutusanalyysin. Tämä pitää sisällään myös lainsäädäntöehdotukset ja ne analyysit, joita vaikutusten arviointivirasto on tehnyt. Komissio on myös perustanut loppareiden rekisteröintijärjestelmän. Tämä edustaa erittäin tärkeää askelta eteenpäin, mutta parantamisellekin on vielä sijaa. Loppailun avoimuus eu tasolla on paljon suurempaa kuin jäsenvaltioiden tasolla. EUn tasolla avoimuusasetus, eli 1049 vuodelta 2001, pätee myös EUn instituutioiden hallinnolliseen työhön, kun se soveltaa, ja, soveltaa lainsäädäntöä ja valvoo sen noudattamista. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska Eurooppa ei lähene kansalaisia vain hyväksymällä hyviä politiikkoja ja laatimalla hyviä lakeja. Jos lait ja politiikat e, ovat sellaisia, että niitä ei sovelleta eikä niiden noudattamista valvota, niin ei niillä voi olla mitään järkevää vaikutustakaan. Avoimuus, joka liittyy hallinnollisiin prosesseihin, on aivan yhtä tärkeä kuin itse lainsäädäntö, lainsäädäntötyön avoimuus. Komission tehtävä tai pikemminkin lainsäädännön velvo, vel, noudattaminen ei ole ainoastaan komission ja instituutioiden valvontatehtävän asia, vaan myös jäsenvaltioiden valvontatehtävän asia. Täytyy valvoa sitä, kuinka lakeja noudatetaan kautta Euroopan unionin ja täytyy pohtia 27 erilaista ö, sääntökokoelmaa. Ö, tämä ei ö, päde ainoastaan asetukseen 1049, ö, jota sovelletaan instituutioihin, vaan myös täytyy pohtia, millä tavalla jäsenvaltioiden omat avoimuussäädökset toimivat yhteen keskenään. Joskus asiakirjoihin pääsy, käsiksi pääsy voi olla ongelmallista kansalaisille, jotka haluavat valvoa sitä, kuinka lakeja laaditaan. Toisaalta se, että kansallisia lakeja on niin paljon ja ne ovat niin erilaisia, tarjoaa hyvän mahdollisuuden vastavuoroiselle oppimiselle ja tiedon jakamiselle parhaista käytänteistä. Kuitenkin Euroopan unionin instituutioilla eikä jäsenvaltioilla ole sellaista foorumia, jolla voisi jakaa parhaita käytänteitä siitä, miten asiakirjojen avoimuutta voidaan toteuttaa. Meillä on Euroopan oikeusasiamiesten verkosto, joka järjesti kokouksen nimenomaan tietokantojen tietojen avoimuuteen. Tämä on erittäin tärkeää, kun puhutaan tietojen saatavuudesta. Tietokannoissahan on äärimmäisen paljon tietoa. Meidän raportti teimme tutkimuksestamme raportin ja se on myös teidän luettavissanne tämän kokouksen tausta-asiakirjan muodossa. Varmastikin ähm, me voimme oppia jäsenvaltioilta EU-tasolla, mutta voimme myös levittää parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden kesken. Viime vuonna Euroopan unioni päivitti äh, oikeusasiamiehen säännöt se tunnust, nyt tunnustetaan se, että teen yhteistyötä paitsi mu- jäsenvaltioiden oikeusasiamiesten kanssa, myös muiden instanssien kanssa. Ja olisin valmis tekemään enemmänkin, jotta voisin helpottaa vapaaehtoista tiedonvaihtoa parhaista kä- käytänteistä siitä, kuinka EU-hun liittyviin asiakirjoihin päästään paremmin käsiksi. Ja voisin olla myös yhteistyössä kansallisten informaatiovirkamiesten kanssa. Lopuksi haluaisin todeta pahoitellen, että Euroopan unioni nähdään aika etäisenä ja salailevana. Me, jotka teemme työtä EU-instituutioissa, meille on erittäin tärkeää, että on olemassa sääntöjä niin EU-tasolla kuin jäsenvaltioidenkin tasolla, ja EUn asiakirjoihin ja EUhun liittyvän tietoon pitäisi päästä mahdollisimman laajalti käsiksi. Kansalaisilla tulisi olla oikeus päästä käsiksi tietoihin ja tätä tietoa tulisi käyttää mahdollisimman paljon. Ainoat tahot, joilla on intressi rajoittaa tie, tiedonsaantia, ovat ne, joiden mielestä EUn sisällä tehdään erilaisia diilejä ja lehmänkauppoja salassa. Minun näkemykseni on aivan erilainen. Euroopan unioni, jossa kansalaiset tuntevat olevansa ö, voimallisia instituutioiden suhteen ja jäsen, omien jäsenvaltioidensa suhteen, niin jos tällainen tilanne halutaan saada aikaan, niin asetus 1049 tulisi olla sellainen, että se edustaa askelta eteenpäin, ei taaksepäin. EUn kansalaisilla tulisi olla mahdollisuus saada mahdollisimman paljon tietoa EUn asiakirjoista. merci beaucoup, monsieur Diamant. Suuret kiitokset, herra Diamandoros, tästä puheenvuorosta ja näistä päätelmistä. Uskon, että kaikki läsnäolijat ja keskusteluihin osallistuvat voivat yhtyä. Haluaisin kiittää myös Ruotsin kuningaskunnan ministeriä ja herra Kimmo Sasia teidän osallistumisestanne. Ja nyt haluaisin pyytää muita puheenjohtajia tulemaan tänne puheenjohtajakorokkeelle, niin että saamme heiltäkin johtopäätökset. Haluaisin nyt muistuttaa kansallisten valtuuskuntien jäseniä siitä, että tänään iltapäivällä, jos teillä on aikaa ja kiinnostusta, kansalaisen vapauksien valiokunta, joka kokoontuu kello 15, kuulee Silli Kerkoffin eh, puheenvuoron. Hän on eh, terrorismin torjunnan eh, alan edustaja. Jos teitä kiinnostaa se, minkä tyyppistä analyysiä Euroopan tasolla nyt tehdään, minkälaisiin toimiin ollaan valmistautumassa, minkälaisiin uhkiin valmistaudumme, jos teitä tällaiset asiat kiinnostavat, niin olette tervetulleita tänään iltapäivällä kello 15 Libe-valiokunnan kokoukseen. Sitten lehdistötilaisuus, joka järjestetään nyt välittömästi kokouksen jälkeen, pidetään täällä tässä salissa. Toisin sanoen ne, joita lehdistötilaisuus kiinnostaa, voivat jäädä tähän saliin. Nyt on aika tehdä loppupäätelmät. Minulla oli ilo avata tämä yhteiskokous ja nyt haluan antaa puheenvuoron kahdelle muulle puheenjohtajalle. He voivat tehdä yhden, yhteenvedon näistä istunnoistamme. Euroopan parlamentissakin äh, pidetään kiinni esityslistasta. Näin olen annan Gabriela Kalabukovalle puheenvuoron ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Ensin haluaisin kiittää teitä kaikkia eilisestä ja tämän päivän keskustelusta. Aiheita oli paljon, kysymyksiä käsiteltiin paljon, enkä voi sanoa, mitkä olivat kaikkein tärkeimpiä aiheita. En voi tässä nyt suosia mitään näistä aiheista, mutta haluaisin kuitenkin esittää vähän yhteenvetoa erityisesti eilisestä keskustelusta. Minusta tuntuu, että kaikkein tärkein kysymys on vuoden 2004 direktiivi 38 ja sen täytäntöönpano. Keskusteluista kävi ilmi se, että tämä direktiivi aiheuttaa kaikille kansallisille parlamenteille ongelmia. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia puheenvuorojen kautta kuulimme, että keskusteluvalmiutta on ja konsensushalukkuutta myös. Yhteisymmärrys halutaan saada aikaan mahdollisimman pian, koska me kaikki ymmärrämme, että siitä olisi kaikille suurta hyötyä. Olen vakuuttunut siitä, että tähän tavoitteeseen päästään niin, että Euroopan unioni voi toimia näiden sääntöjen mukaisesti. Haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että olitte mukana näiden kahden päivän ajan ja toivon, että voimme palata keskustelemaan muista tärkeistä, tärkeistä aiheista ja toivotan teille mukavaa kotimatkaa. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron toiselle puheenjohtajallamme, herra Sepsikille. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Haluaisin lyhyesti kommentoida kolmatta istuntoa. Keskustelussa kävi ilmi, että asetuksen muutoksiin liittyy ongelmia – Täällä puhuttiin siitä, että voitaisiin ottaa käyttöön sanktioita, joita käytettäisiin, jos tietoa ei anneta tai jos tietoa käytetään väärin. Lisäksi esitettiin kysymys, pitäisikö toimittajilla olla erityisoikeus saada tietoa. Reaktio täällä oli se, että ei, emme halua priorisoida mitään ammattiryhmää tai ihmisryhmää, koska se voisi johtaa väärinkäytöksiin. Komission jäsenen puheenvuorosta kuulimme, että avoimuutta pyritään parantamaan ja ehkä tuosta komission ehdotuksesta tämä halukkuus ei aina käy niin selkeästi ilmi, koska esimerkiksi asiakirjan määritelmään liittyy ongelma. Samoin ongelmia liittyy siihen, miten tietoa voidaan saada lainsäädäntöprosessin alkuvaiheessa, valmistelevassa vaiheessa. Tämä ei ehkä ole kaikkein paras asetuksen uudelleen tarkastelu, mutta tärkeää on sanoa se, että nyt voimassa olevaa asetusta pidetään yleisesti hyvänä ja hyödyllisenä. Oli hienoa kuulla meidän varapääministeriltämme analyysiä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin kantojen analyysistä, jotta tiettyyn yhteisymmärrykseen, vo, yhteisymmärrykseen voidaan päästä. Tiedätte, että nykykomissiolla ei ole paljon aikaa tähän uudelleen tarkasteluun, mutta toisaalta ei olisi sopivaa liikaa nopeuttaa tätä prosessia, kun tavoitteena kuitenkin on hyvä tiedonsaantimahdollisuus. Haluaisin kiittää herra De Preeta, valiokunnan puheenjohtajaa ja muita Euroopan parlamentin kollegoita siitä, että saimme yhdessä järjestää tämän kokouksen. Olen hyvin iloinen siitä, että teitä oli läsnä niin paljon ja että teillä oli niin paljon hyödyllisiä kommentteja. Toivon, että tämä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välinen yhteistyö on paras esimerkki siitä, mitä meidän todella tulee tehdä. Meidän pitää poistaa demokratian vajetta lainsäädäntötyössämme Euroopan unionissa. Kiitos oikein paljon ja turvallista kotimatkaa. Euh, merci, monsieur Kiitoksia, herra Sefsik. Minuakin on vielä lyhyet päätelmät. Ensinnäkin haluaisin kiittää Tsekin tasavallan kollegoita tästä tämän yhteiskokouksen järjestämisen onnistumisesta Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Haluaisin kiittää teitä kaikkia riippumatta maasta ja parlamentista. Tämä oli erittäin stimuloivaa, innostavaa keskustelua. Kiitän teitä siihen osallistumisesta. Sitten johtopäätelmistä. Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että olisi absurdia ja järjetöntä luoda Eurooppaa, joka olisi jotenkin valtioiden vastaista. Näin ei voida koskaan tehdä, vaan valtiot luovat yhdessä Eurooppaa. Samoin olisi absurdia ajatella, että Euroopan parlamentti haluaisi antaa lainsäädäntöä kansallisia lainsäädäntäjiä vastaan. Ei tarvita mitään lainsäätäjien sotaa Euroopassa. Siksi tämänpäiväiset kokoukset ovat hyödyllisiä ja toivon, että uskotte meitä, kun sanon, että tällaisilla kokouksilla on suurta merkitystä meille. Ei meitä kiinnosta vain tuntea kansallisten parlamenttien jäsenten kantoja, vaan todella tarvitsemme teidän yhteistyötämme koska meidän on äh, luotavaa lainsäädäntöä, jota sovelletaan kaikkialla Euroopan unionissa. Siksi on tärkeää äh, tietää, mitä kaikissa maissa ajatellaan, jotta emme erehdy äh, lainsäädössämme, jota sitten jonka sitten velvoitamme kansallisten parlamenttien sovellettaviksi. Haluaisimme pyytää kansallisilta parlamenteilta yhteistyötä, kun lainsäädäntöä siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä. Mikäli tätä prosessia ei tehdä asianmukaisesti, niin Euroopan unionista ei ole mitään hyötyä ei ole, un ei ole lainsäädännöllistä yhtenäisyyttä Euroopan unionissa ja, ja ongelmia tulee ennemmin tai myöhemmin, kun ajatellaan uskottavuuttamme kansalaisiin päin. Näin haluaisin perustella tätä yhteistyötä ja pyytää sitä teiltä. Jos kansalaisista tuntuu siltä, että Euroopan unionin toimielimiä veitte jokin salaisuuden verho, niin tämä ei varmasti päde ainakaan Euroopan parlamenttiin. Haluamme välittää tietoa mahdollisimman hyvin ja olette varmasti ymmärtäneet, että avoimuus ja asiakirjojen saatavuus ovat asioita, joissa haluamme toimia mallina jotka voisivat johtaa sitten hyviin käytäntöihin ja yleistyä. Minulla on nyt ilo päättää tämä kokous ja haluaisin vielä kiittää teitä kaikkia aktiivisesta osallistumisestanne. Niin kiitoksia ja nähdään taas pian.